Prego prendere posto, iniziamo i nostri lavori. Tämä kokous lähetetään internetin kautta. Esityslista on jaettu 6. päivä kesäkuuta – ja pidän vaikenemista sen hyväksymisen merkkinä. Esityslista on näin hyväksytty. Seuraavaksi, mitä tulee kuudes äh, päivä pidettyyn kokoukseen, AFKO-valiokunnan edustajat työryhmään – joka käsittelee yhteisiä asioita. Oikeusasian valikunnan kanssa on nimitetty ja EPP-ryhmän jäsenet ovat ilmoittaneet, että herra Paolo Ansel on henkilö, joka tähän on nimitetty. Kollega eh, Rangel avrebbe dovuto. Kollega Rangel hänen oli tarkoitus siis tulla puhumaan tänään puitesopimuksesta parlamentin ja komission välillä. Sehän on melkein jo fakta, kuten tiedätte, mutta valitettavasti me jouduimme lykkäämään tämän asian käsittelyä. Herra Ranzel on nimitetty esittelijäksi 24. päivä marraskuuta, mutta hän ei voi kuitenkaan olla täällä läsnä tänään, koska hän edustaa parlamenttia kokouksessa, joka ei ole edes Euroopassa. Näin ollen hän, esit, hän haluaa esitellä mietintöluonnoksensa ylimääräisessä kokouksessa, joka on tarkoitus järjestää maanantaina 6. syyskuuta. Ja joka tapauksessa tuo kokous on tarpeen, jotta voimme hyväksyä herra Saudakasin mietinnön vuonna 2010 talousarviosta, jos ei ole muita äh, kohtia kohtaan kaksi. Voimme siirtyä kohtaan kolme pöytäkirjan hyväksymisen seuraavista kokouksesta 3-4. toukokuuta 2010, 17. toukokuuta 2010 ja 2-3. kesäkuuta 2010. Nämä pöytäkirjat ovat tarkasteltavina. Voitte niitä tarkastella ja ne pidetään, niitä pidetään hyväksyttänä, jollei kukaan sitä vastusta. Kukaan ei vastusta, näin ollen olemme hyväksyneet nämä pöytäkirjat. Seuraavaksi siirrymme sitten varsinaiseen asiaan, eli neljänteen kohtaan esityslistalla kansalaisaloite. Ja tarkoituksena on keskustella tästä komission ehdotuksesta ja esittää esittelijät eh, ovat, kuten tiedätte, herrat Lamassur ja Gurmai, eh, jotka ovat nyt eh, ensimmäisen luonnoksen näistä keskeisimmistä kysymyksistä laatineet. Olemme jo tästä asiasta aikaisemmin itse asiassa jo keskustelleet. Ja myöskin vetomusvaliokunnan puheenjohtaja on ollut näissä töissä mukana, mutta hän ei valitettavasti voi olla tänään läsnä. Samoin myöskin talous- ja sosiaaliasevaliokunta, TSK ja alueiden, valiokunta, alueiden komitea ovat myöskin pyydetty olemaan läsnä tässä kokouksessa. Ja näin ollen alueen komitean kansalaisuus, hyvä hallintotapa, internationaaliset ulkoasiat, valiokunnan puheenjohtaja Luc van den Brande sekä mahdollisesti esittäjä sekä esittelijä Sonja Masin ovat läsnä, samoin myöskin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittelijä ann marie Sigmund. Sì, sì, citato, sì, sì. Eh, non è presente il correlatore, onorevole Ramassur, perché... Eh, toinen esittelijöistä, herra Alamassur, ei ole paikalla. Ilmeisesti eh, raideliikenne Pariisin ja Brysselin välillä on poikki ja hän ei siis voi olla läsnä. Me siis aiomme keskustella tästä tunnin ja 50 minuutin ajan ja nyt aloitamme Rova Gurmain äh, toisen esittelijän puheenvuorolla ja äh, myös äh, alueiden komitean sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajat voivat myöskin käyttää puheenvuorot ja sitten keskustelemme asiasta. Ja pyytäisin siis Rova Gurmaita joka on myöskin valiokuntamme varapuheenjohtaja, esittelemään tämän mietinnön. <laughs> okay. uh, eh, dear President, dear colleagues. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Kiitoksia, että olette paikalla tänään. Huolimatta muuttuvasta säästä ulkopuolella pahoittelen yhteisesittelijän Lemas Suoren tilannetta. Hän ei päässyt tänään paikalle, myrskystä johtuen. Se on sääli, mutta koska olemme yhdessä laatineet tämän mietinnön, niin uskon, että minä voin hoitaa tämän esittelyn. Olen kiitollinen siitä, että kumpikin kollegoistani on nyt paikalla. Anmari Sigmund, joka on yleisesittelijä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta, ja tietysti on hienoa, että Sonja Massini, joka on esittelijä alueiden komittelijasta, no, hän nyt ei päässyt tänään paikalle, mutta hän varmisti kuitenkin, että Lyk van den Brande on paikalla, joten kuuntelemme mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja erityiskiitokset tästä hyvästä työstä. Kuten tiedätte, kansalaisaloitteen esittäjät. Me haluamme osoittaa kiitollisuutemme Espanjalle puheenjohtajavaltiona siitä, että tästä kansalaisaloitteesta tehdään toiminnallinen mahdollisimman pian. Ja neuvosto on hyväksynyt yleisen lähestymistavan 14. kesäkuuta. Ja vielä haluaisin onnitella Espanjan jalkapallojoukkuetta, joka voitti maailmanmestaruuden. Tämä on nyt tämän puheenjohtajakauden kirsikka sen päällä tälle puheenjohtajuuskaudelle. No minä nyt en ymmärrä Italiaa, ymmärtääkseni mitä puheenjohtaja juuri minulle sanoi, mutta, mutta joka tapauksessa oli kuitenkin hieno turnaus. Eli toivottavasti tämä hyvä työ jatkuu myöskin Belgian puheenjohtajakaudella. Andrew, kuuluuko nyt nyt ehkä kuuluu vähän paremmin. Ehkä voin siirtää tätä mikrofonia vähän lähemmäs. No niin, nyt varmaan kuuluu paremmin. Eli heti kun alettiin puhua jalkapallosta, niin sitten alettiin kuulella. No. Uskon, että kaikki kollegani, jotka ovat paikalla, ja kollegat, joita No, en nyt mielestäni puhu liian nopeasti, mutta niin katson, että meillä on varmasti hyvää keskustelua ja sihteeristön ansiosta meillä on riittävästi aikaa käydä keskustelua. Ja kuten tiedätte, te olette varmaan ehtineet lukea nämä työasiakirjat. En nyt tietenkään halua mennä kaikkiin yksityiskohtiin, koska minua kiinnostaa kuulla enemmän teidän kantojanne. Ja yksi kohta pitäisi nyt ottaa lyhyesti esille. Kun katsomme näitä eri vaihtoehtoja liittyen kansalaisaloitteeseen, voidaan huomata, että meillä on vakava ongelma. Yhtäältä, kuten tämä nimi viittaa, uusi väline on kansalaisia varten ja siksi meidän vastuumme ja tarkoituksemme on luoda asetus, jonka pohjalta ihmiset voivat ongelmitta käyttää tätä ja jota kannattaa käyttää. Eli kyseessä on asetus, joka on riittävän selkeä ja jota tavalliset kansalaisetkin voivat käyttää. Tai ainakin siinä pitäisi olla hyvä käyttäjäopais. Eli ei pidä luoda turhaa byrokratiaa ja pitää antaa riittävästi aikaa kerätä nämä tarvittavat miljoona allekirjoitusta. Eli täytyy kiinnittää huomiota tietosuojaan, jotta ihmiset eivät pelkää kansalaisaloitteen allekirjoittamista. Ja tämä merkitsee, että Euroopan kansalaisilla on motivaatiota käyttää kansalaisaloitetta. Ja kysymys on, millä tavalla me voimme taata tämän. Puhun nyt organisoijista, allekirjoittajista. Heidän täytyy tietää, mitä he voivat saavuttaa tämän aloitteen kautta? Mitä hyötyä siitä on? Eli mitä tapahtuu sitten, kun nämä miljoona allekirjoitusta on kerätty? Ja sitten toinen osa ongelmaa on se velvollisuus, joka liittyy kansalaisaloitteen käyttämiseen. Siihen liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia ja vastuuta ja myöskin intressejä. Tämä suoran demokratian uusi väline on huomattava, joten meidän täytyy varmistaa, ettei se siitä tule väärinkäytösten takia naurettava. Eli meidän täytyy varmistaa, että EUn toimivaltoja noudatetaan ja sopimuksen mukaisesti Euroopan kansalaisten aloite liittyy eurooppalaisiin kysymyksiin ja siksi meidän on varmistettava, että on kunnollinen eurooppalainen kansalaisten tuki aiheille, joita komissio sitten tarkastelee. Euroopan kansalaiset, jotka allekirjoittavat aloitteen, heidän on tietävä, että heidän tietojen ei käytetä väärin ja myöskin heidän on tiedettävä, kuka on kunkin kansalaisaloitteen takana. Avoimuus on keskeinen osa kansalaisaloitetta. Olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin arkaluontoinen tasapaino, joka on löydettävä. Ja nyt aluksi haluaisin kuulla teidän kantojanne kollegat näihin kysymyksiin, joista on puhuttu työasiakirjassa, jotta voitte auttaa meitä löytämään tämän tasapainon. Lisäksi jotkut teistä ehkä ovat huomanneet, että unkarilankielisessä versiossa on virheitä, ja tämä korjattu versio nyt on jaettu sähköpostitse tänä aamuna unkarilaisille jäsenille – ja myöskin joissain muissakin käännösversioissa oli ongelmia, mutta olemme yrittäneet tarkistaa ne. Eli tässä kommenttini, ja kuten tiedätte, tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun puhumme kansalaisaloitteita, aloitteista. Ja on hienoa, että kollegat ovat nyt paikalla, ja uskon, että komissionkin puolelta meillä on täällä henkilöpaikalla joka on valmis tekemään yhteistyötä ja kiitoksia innokkuudestanne. Ja jos voimme vielä yhdessä miettiä näitä auki olevia kysymyksiä, niin uskon, että pystymme tekemään hyvää työtä kansalaisten hyväksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ja onnittelut Rova Gurmaille tästä työstä. Ja nyt annan puheenvuoron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 Grazie signor Luc van den Brande per il suo intervento e adesso prego di prendere la parola la signora Anne-Marie Sigmund che rappresenta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parlamentti, että mekin saamme esittää kantamme tähän kansalaisaloitteeseen. Ja erityiset kiitokset Gurmaille, Lamassurille, siitä, että he mainitsivat tämän työasiakirjan, jossa puhutaan talous- ja sosiaalikomitean roolista ja myöskin alueiden komitean roolista. Tämä on tärkeä viittaus ja henkilökohtaisesti olin tarkkailijana valmistelukunnassa ja siellä seurasin myöskin Lamassuuhan työtä, kun tätä aloitetta kehiteltiin. Parlamentilta tullut useita aloitteita ja Lissabonin sopimuksessa lukee, että alueiden komitea ja talousosiokomitea ovat olemassa. Niillä ei ole mitään suurta budjettia, mutta ne kuitenkin maksavat rahaa. Ja siksi katson, että kyseessä on poliitikkojen vastuu Euroopan parlamentissa edistää tätä tilannetta se täytyy liittää tähän aloitteeseen ja meillekin pitää antaa roolimme. Me emme mitenkään kilpaile suurten toimijoiden kanssa, vaan me toimimme neuvoa antavina tahoina näissä kysymyksissä. Me haluamme tämän tehtävän ottaa vastaan ja 17. maaliskuuta hyväksyttiin ensimmäinen lausunto komission vihreästä kirjasta. Sieltä poistettiin tiettyjä kohtia ja sitten täysistunnossa näitä asioita on myöskin käsitelty liittyen kansalaisaloitteeseen. No sitten lyhyesti komitean rooli. Ensimmäisessä vaiheessa eli alkuvaiheessa komitea voisi olla jonkinlainen fasilitaattori, tähän nyt ei ole mitään hyvää saksankielistä sanaa, joka auttaa verkostoitumisessa ja toimittaa konkreettisia tietoja. Ja sitten toisessa vaiheessa silloin, kun aloite on jo menestyksekäs. Silloin se voi auttaa arvioinnissa ja luoda lausunnon tai järjestää vaikka kuulemisia. Tämä kansalaisaloitteen kysymys oli esillä jo valmistelukunnassa. Silloin mietittiin tätä asiaa Lykdehanen kanssa. Ja katsoimme, että tämä on tärkeää, että kansalaisaloite, sen pitää olla hyvin innovatiivinen osa liittyen osallistuvaan demokratiaan, ja sen pitää olla myöskin viestintäväline. Eli kansalaisaloite on myöskin viestintäväline Euroopassa, ja sitä voidaan käyttää myöskin siihen, että julkisuudessa puhutaan siitä, mitä Euroopan alueella tapahtuu ja mitä se halutaan saada aikaan. No sitten muutama kohta meidän lausunnostamme. Otan niitä esille. Ensinnäkin tässä on kolmivaiheinen menettely, eli muodollinen rekisteröinti, laillinen hyväksyttävyyden tarkastaminen ja sitten aloitteen poliittinen arviointi. Työasiakirjasta voi nähdä, että tässä on mahdollisuus sulauttaa nämä ensimmäiset vaiheet, mikäli on jonkinlainen kansalaiskomitea. Ja jos rekisteröinti ei hyväksytä, silloin pitää viitata perusoikeuskirjaan, mikäli aloite on esimerkiksi Euroopan arvojen vastainen. Ja meidän täytyy estää se, ettei samaan aloitteeseen liity liian monia eri asioita. Tätä aloitetta ei myöskään saa käyttää suhteettomasti väärin, ja me haluaisimme tehdä tästäkin muutamia ehdotuksia. Me katsomme, että liian paljon henkilötietoja vaaditaan tässä kysymyksessä. Tässä on puhuttu henkilötunnuksista ja meidän pitäisi ottaa nyt yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Ja myöskin asiantuntijat ovat sanoneet, että on mahdotonta, että joltain ohikulkijalta pyydetään passia tai passin numeroa. Ja ei tietenkään voi edellyttää, että ihmiset muistavat passin numeronsa ulkoa. Henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen on tässä ehdotuksessa suhteetonta ja tarpeetonta. Ja meidän mielestämme nimi, henkilö, äh, asuinpaikka ja syntymäaika riittävät. Ja tämä on vain tarkoitettu sitä varten, että voidaan välttää suurimpia virheitä tietojen keruussa. Ja mitä tulee näihin henkilöasiakirjoihin, olemme ehdottaneet, että noudatamme suhteellisuusperiaatetta, eli se, joka allekirjoittaa, kertoo, missä hän asuu, mutta tämä ei koske kuitenkaan kolmansien valtioiden asukkaita. Ja netissä allekirjoitusten kerääminen on ehdottoman tärkeää ja komission pitäisi kehittää tähän hyvä väline. Ja sitten kuinka monta jäsenvaltiota pitäisi olla mukana. Ainakin neljännes jäsenvaltioista pitäisi saada mukaan. Kansalaisaloite ei saa olla, kansalaisaloitteen tekeminen ei saa olla vaikeampaa kuin eurooppalaisen puolueen rekisteröinti. Sitten me tuemme degressiivistä suhteellisuusperiaatetta ja me haluaisimme mahdollisimman alhaisen kynnyksen tähän ja me olemme puhuneet 50 000 allekirjoituksesta. Ensimmäinen ehdotus oli 300 000 allekirjoitusta, mutta koska kyseessä on täysin uusi väline, eikä meillä vielä ole tästä mitään kokemuksia, mielestäni meidän pitäisi tarkastella asetusta jo kolmen vuoden kuluttua. Ja jotta kansalaiset voivat todella käyttää tätä aloitetta, samoin kuin alueiden komiteamme ehdotamme, että on tiivistä toimielintämällistä yhteistyötä. Meillä pitää olla kunnon verkostoitumista ja pitäisi olla jonkinlainen virtuaalinen helpdesk. Talous- ja sosiaalikomitea on ollut mukana tässä jo valmistelussa ja me haluamme kehittää näitä demokraattisia toimintamenetelmiä. Ja me haluamme luoda tästä käyttäjäkirjan, joka sitten liitetään tähän asetukseen. Ja haluaisin korostaa, että talous- ja sosiaalikomitea on aina toivonut, että saisimme olla mukana ja käyttämässä asiantuntemusta näissä kysymyksissä, ja siksi olemme näissä asioissa tällä kannalla. E Kiitokset Rova Sigmund. Ja nyt äh, aloitamme keskustelun. Ensimmäinen puhuja on varapuheenjohtaja herra Tarkovski. En primer lugar, un mensaje para todos mis amigos Ensiksi viesti kaikille espanjalaisille ystävilleni onnittelut. En aio sitten lähteä tätä asiaa kohta kohdalta käsittelemään. Tämä on erinomainen mietintö. Onnittelut. Olette todella tehneet valtavasti työtä tämän eteen ja useimmissa kohdissa olen samaa mieltä useimmista ehdotuksistanne, erityisesti kun ehdotatte äh, useita innovatiivisia seikkoja, mutta haluaisin keskittyä kuitenkin kolmeen asiaan, jotka ovat ristiriitaisia ja herättävät kysymyksiä. Ja kun katselin eilen tuota äh, peliä, kun 150 äh, 000 rotterdamilaista siellä vuosi espanjalaisille, niin voin varmastikin puhua aika suoraan näiden eilisten kokemusteni pohjalta. Siis se ensimmäinen kohja, kohta, oikeusperusta, mitä tulee kestäväksi ottamiseen. Olen samaa mieltä tästä, kun keskustelimme tästä kansalaisaloitteesta, niin totesin, että on oikein hyvä ajatus, että kysytään järjestäjiltä, että todella testattaisiin sitä, onko unioni todella kykenevä tekemään jotakin. Ja uskon, että tässä meidän pitäisi olla aika varovaisia, enkä ole ihan varma siitä, josko, jos käytetään näin pitkälle menevää oikeusperusta, että se olisi oikea tapa edetä, koska tämä saattaa mutkistaa asioita, koska omat juristimmekaan eivät aina ymmärrä näitä oikeusperusteja, niin että mielestäni ehkä jotakin vähemmän tiukempaa voitaisiin ajatella, jotakin vähän yleisempää, se mitä perustamisen säädöksissä vaikkapa sanotaan tai niin poispäin, mutta jos tässä mainitaan artikla tällä tavalla selvästi, niin se saattaa tätä asiaa hiukan vaikeuttaa. Tietystikin todistustaakka kansalaisilla niin, että ainakin he joutuvat tutustumaan perustumussopimukseen, ole mitään ehdottomaa, mutta ei mitään kuitenkaan näin rajoittavaa kenties. Ja toisekseen en tiedä, pidänkö tästä vajeajatuksesta, koska jos järjestäjiltä pyydetään tällaista talletusta summaa, niin uskon, että silloin joudumme ongelmiin ja tämä voidaan nähdä kenties esteenä Ähm, enkä usko, että tähän pitäisi lähteä. Sitten kolmanneksi, ja ähm, tämä kaikkein ongelmasi kohta minulle, on tämä ajatuksenne, että järjestettäisiin tällainen äh, viisaiden miesten komitea. Muistan nämä äh, viisaat miehet 70-luvulta, jotka ehdottivat EUn uudistuksia ja 30 vuoteen mitään sitten on lopuksi tapahtunut kuitenkaan. Jotkut näistä ajatuksista toteutuvat, luojan kiitos, mutta äh, Jotkuthan totesivat, että e, ei ollut mitään e, ajatusta eikä sitten ole mitään ryhmänkään ja niin poispäin. Että uskon, että tässä pitäisi nyt luottaa komissioon enemmänkin. Erityisesti sellaisena e, herkkänä hetkenä, kun joitakin tällaisia ulkosuhdehallintoja vaikkapa luoda, jotkut sitten ajattelevat, että haluamme olla tässä komission ulkopuolella ja sitten kun on vaikka taloudellisesta hallinnosta kyse, niin jotkut myöskin miettivät sitä, pitääkö tämä tehdä komission ulkopuolella vai ei. Ja tässä on siis selkeä ajatus siitä, että mitä kansalaisaloite tarkoittaa. Ja tässä on kyse yksi kaikkein tärkeimmistä äh, komission toimivaltuuksista ja sitten mietitään tällaisten viisaiden miesten ryhmän äh, luomista. En oikein ole ihan varma tästä. Pitäisikö komission kuitenkin tehdä päätös ja myöskin kantaa vastuu, kuten se on aina tehnytkin, äh, erityisesti koska meillä on EU-tuomioistuin. Ja jos kansalaiset ovat sitä mieltä, että komissio äh, tekee väärän päätöksen, niin ainahan he voivat viedä asian rastupaan, mutta en usko, että uuden tällaisen erityisen instituution perustaminen on se hyvä ajatus. Meillähän on täällä parlamentissa kokemusta tästä, kun tällaisia ohjauskomiteoita ja ryhmiä lähdetään luomaan sen sijaan, että toimitaan täällä omassa valiokunnassa, koska uskon, että se olisi paras tapa. Niin toivon, pyytäisin teitä, että ei lähdetä tekemään tällaisia ehdotuksia parlamentin ulkopuolella jätetään tämä instituutioiden kolmiolle. Joskus sen työ on aika vaikeaa, eikä pidä lähteä sitä nyt vaikeuttamaan entisestään. Sitten lopuksi, mitä tulee institutionaaliseen tiedotuskeskukseen ja mitä tässä nyt herra van den Brande sanoi, niin Uskon, että meidän pitäisi todella keskittyä siihen, kuinka tämä asia myytäisiin hyvin ja että tämä todella saisi paljon mainosta ja että ihmiset tietäisivät, että tällainen mainos on olemassa. Ja aina kun puhun kansalaisaloitteesta, niin silloin muistan ne valtavat lentokenttien julisteet, joissa kerrotaan, mitkä ovat lentomatkustajien oikeudet. Uskon, että jokin tämän tyyppinen mainostuskampanja olisi aika hyvä myöskin tässä tapauksessa. Rova Igismund, minun passin numeroni saatte ilman muuta. Sanon sen kyllä julkisesti teille. Onorevole brons. Herra brons. Thank you, Mr. Chairman puheenjohtaja. Kansalaisaloitteet voidaan nähdä keskustelun ja ajatusten eh, välittäjinä. Ne eivät välttämättä ole päätöksentekoprosesseja, koska ne eivät välttämättä ole pakollisia, vaan eh, neuvoa antavia välineitä. Sitten vaihdetaan eh, ajatuksia arvoista, voivat kenties johtaa konsensukseen tai ei konsensukseen siitä, mitä omat arvot ovat. Mutta sitten jos arvot määritellään etukäteen, niin silloin ei voida ajatella, että kysymys on vapaasta keskustelusta. Ja muistan tästä nyt pari vuosikymmenen takaisia tapahtumia. Yksi peruste tälle aloitteelle ja se, minkä takia jotkut ehdotukset voitaisiin hylätä kenties pohjaa juuri eurooppalaisille arvoille. Ja luin tässä juuri TSKn äh, lausunnon ja siinä sanotaan, että tämä asia pitäisi selvittää selvemmin. Minun mielestäni tämä asia pitäisi laittaa pois tästä ehdotuksesta kokonaan. Ähm, on äh, hyvin tärkeää, että äh, kansalaiset todella voivat toimia demokratian heille luomien oikeuksien mukaisesti, eikä heidän ilmaisun vapauttaan ja ajatuksen vapauttaan saa millään lailla suitsia. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Rova Jätteenmäki seuraavaksi. Thanks, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä kansalaisaloite on tärkeä koska se vahvistaa, tai se ehkä mahdollistaa, vahvistaa kansalaisten suoraa osallistumista, tai kuten neuvosto sanoi, se mobilisoi demokratiaa. Mutta meidän pitää olla varovaisia, koska meillä on kaksi mahdollisuutta. Tämä voi onnistua, ja näin voidaan käynnistää Euroopan laajuisia keskusteluita, tai sitten siitä tulee suuri fiasko. Ja miksi siitä sitten voi tulla fiasko? No, tämä ala liittyen aloitteisiin on liian kapea, eikä se ollut teistä. Se on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Jos tehdään aloite ja on todettu, että sen pitää noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, komission aloitetta, ja kyseessä pitää olla eurooppalainen kysymys. Silloin voidaan, silloin tämä on aika monimutkaista. Me emme luota ihmisiin riittävästi. Demokratia on silloin rajoitettu ja se on erilaista kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa tällaisia aloitteita voidaan tehdä, mutta Tämä nyt oli esittelijöiden syytä. Mutta meidän pitäisi tehdä tästä hyvin helppoa, kansalaisystävällistä. Tämä jo mainittiinkin täällä. Ja sitten, mitä tulee tähän viisaiden ryhmään, minullakin on tästä suuria epäilyksiä. Tämä myöskin osoittaa, että me emme luota itseemme, me emme luota EUn toimielimiin. Meillä pitää olla jotain muuta tai jokin muuta, joka tekee päätöksiä. Ja tässä pitäisi olla komissio, mutta tietysti pitää olla mahdollisuus myöskin mennä tuomioistuimeen. Se on tärkeää. Ja se, että, että voi käyttää sähköpostia tai internettiä, se on hyvin tärkeää. Mutta kaikkein tärkein sääntö on se, että siitä pitää tehdä kansalaisystävällinen kaikilla tasoilla ja kaikki mikä on mahdollista pitää poistaa. Grazie signora Temaki, onorevoli. Kiitokset Rova Jättemäki ja sitten herra Arvoisa puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Olen todella kiitollinen kahdelle neuvoa antavalle elimelle, kuten aina. Ja ää, osittain olen myöskin eri mieltä. Olen eri mieltä siitä, että neljännes jäsenvaltioista olisi riittävä määrä Ähm, olisi sopivampaa, kuten komissio on ehdottanut, että kolmas osa olisi tämä määrä, koska tämä vahvistaisi äh, tällaista äh, liittovaltion luonnetta, äh, joka tällä kansalaisaloitteella voisi olla. Ja ähm, tämä myöskin olisi yhteneväinen sen ehdotuksen kanssa, jota parlamentti on nyt uskoakseni tekemässä, että tällainen äh, tällaiset äh, rajat ylittävät listat, Euroopan laajuiset äh, Euroopan parlamentin vaalien luettelut pitäisi laatia sen pohjalta, että kyse on kolmanneksesta valtioista ja että kolmannes, kolmannes kansallista parlamenteista myöskin ei neljännessä voisi käynnistää tällaisen läheisyysmekanismin, subsidiariteettimekanismin, kun puhutaan sitten näistä seitsemästä tai yhdeksästä jäsenvaltiosta, niin en usko, että tämä on kovin dramaattinen tämä ero, mutta uskon, että kuitenkin yhdeksän kynnys on sopivampi. Toiseksi olen samaa mieltä herra Tarkovskin kanssa siitä, että meidän ei pitäisi tällaista talletusta vaatia. Ja olen samaa mieltä TSK kanssa siitä, että meidän pitäisi jättää ähm, valtioille äh, se työ, jossa tarkistetaan, tarkastetaan allekirjoitukset ähm, heidän että he voisivat tehdä sen omalla heille ominaisella tavallaan. Ja se, että sitten pakotettaisiin johonkin yhteen formaattiin, niin vaikkapa henkilökorttien, ajokorttien, passien osalta, mikä se nyt sitten onkaan tämä henkilöllisyyden todistaminen, niin uskon, että tämä olisi todella byrokraattien uni en usko, että meidän pitäisi lähteä rakentamaan äh, tällaista äh, liiallista virkakoneistoa tätä varten äh, Bryssel-johtoisesti. Sitä kenties enemmän tai vähemmän on jo olemassa, mutta ainakaan siihen ei pitäisi rohkaista entistä enemmän sitten olen sitä mieltä, että instituutioiden pitäisi voida todella luottaa valtioihin, kuinka ne suunnittelevat ja kuinka ne toteuttavat nämä allekirjoitusten ne tarkintamismenetelmät. Olen samaa mieltä Anneli Jätemäen kanssa siitä, ja Rafaelin kanssa myöskin siitä, äh, että vastustetaan tätä komitea-ajatusta, äh, joka ikään kuin äh, ennalta tuomitsee sen, voidaanko aloite tai vetomus ottaa käsiteltäväksi vaiko ei. Olisi että tästä hyvin nopeasti tulisi tällainen ikään kuin etu, esidialogi komission, neuvoston ja parlamentin välille, ja tästä tulisi heti hyvin poliittinen äh, tilanne, ja äh, saattaa olla, että jos nämä kolme ovat eri mieltä siitä, voidaanko tällainen aloite ottaa käsiteltäväksi, niin mitä sitten oikein tehtäisiin? Minä olen sitä mieltä, että komission pitäisi saada valtuudet antaa joitakin hyvin selkeitä ohjeita siitä, josko tällainen aloite on täysin tai osittain niiden toimivaltuuksien rajoissa, jotka EUlla on siltä osin, kun ne on perustamisopimuksessa määrätty, ja voidaanko sen pohjalta laatia mikään, mitään lainsäädäntöä toimielinten valtuuksien pohjalta. Mielestäni tämä olisi hyvin selkeä testi, jonka pohjalta voitaisiin äh, tätä asiaa viedä nopeasti eteenpäin. Ja itse asiassa olen samaa mieltä herran Bronsin kanssa siitä, että jos korostetaan jotakin tällaista, mitä nyt voitaisiin kuvalla äh, ikään kuin eurooppalaisiksi arvoiksi, niin uskon, että tämä vain lisäisi mutkikkuutta ja äh, kenties jo pahentaisi tällaisia hyvin voimakkaita ideologisia kantoja ja todella estäisi kansalaisten, kansalaisia käyttämästä oikeuttaan sanoa meille, mitä he tahtovat. Ja uskokaa minua, varmasti jotakin sellaisia aloitteita tulee, josta emme varmastikaan pidätä. Ainakin omalta osaltani voin sanoa näin, että varmasti tulee sellaisia aloitteita, jotka loukkaavat minun arvojani ja periaatteitani ja näkemykseni ja sellaista eettistä näkemystä, jota minä äh, näin Euroopan unionin äh, edistävän, mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi lähteä äh, suitsimaan tätä ilmaisuvapautta, vaikka emme olisi samaa mieltä. Ja yksi kaikkein suurimmista Euroopan unionin arvoista varmastikin on se, että että suvaitsetaan, suvaitaan sitä, että kaikki eivät ole samaa mieltä ja että rohkaistaan todella myöskin siihen, että yhteiskunnassa voidaan olla poliittisesti eri mieltä ja uskon, että tämä olisi myöskin saatava Äh, esille tässä hyvin tärkeässä historiallisessa äh, vakavassa instrumentissa, äh, josta nyt olemme keskustelemassa ja jonka aiomme ottaa käyttöön. Ja uskon myöskin, että kohdassa 25, kohdassa 4, kun tässä sanotaan, että komission päät päätös on tuomioistuimen äh, äh, päätöksen tuomiovallan alainen, niin en usko, että asia oikeastaan on näin, vaan on tiettyjä tilanteita, äh, jossa, jossa kansalaiset, vahinkokärsineet kansalaiset ovat olleet sitä mieltä, että komissio ei ole toiminut riittävällä tavalla ja ovat vieneet asian tuomioistuimen, mutta nämä on kuitenkin hyvin selvästi nimetyt tuossa ähm, perustamissopimuksessa sekä tuomio käytännössä, niin että en usko, että tällä tavalla voidaan äh, viedä mitä tahansa asioita tuomioistuimeen, jos komissio päättää, ettei se hyväksykään tällaista vaatimusta. Äh, mielestäni tämä on äh, asia, joka ei ole tarpeen, vaan se itse asiassa Ähm, asettaa kyseenalaiseksi tämän vetomusprosessin tarpeellisuuden ja ei myöskään ole perustamisen kanssa samassa linjassa. Ja lopuksi haluaisin vielä äh, sitten, että tämä asia saataisiin pakettiin mahdollisimman nopeasti, koska olemme jo ähm, äh, edellisessä parlamentissa käsitelleet tätä mietinnössä, kaupanin mietinnössä, ja olemme myöskin sopineet äh, tästä asiasta komission kanssa mm, kuulemismenettelyn poitteissa ja olemme oppineet varsin paljon jo tästä asiasta niin, että en usko, että tätä pitäisi nyt uudelleen lähteä jauhamaan, vaan uskon, että meidän pitäisi todella pyrkiä ähm, ensimmäisessä käsittelyssä samaan asia pulkkaan niin, että tämä saataisiin jo ensimmäinen tammikuuta 2011 äh, äh, täytäntöönpantua ähm, ja se astuisi siis voimaan ähm, toivon, että rouva Gurmai onnistui tässä työssä. Toivotan teille paljon onnea. Kiitokset, herra Daff. Seuraavaksi Haurigi. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, tietysti minunkin täytyy nyt sitten kiittää näistä onnitteluista espanjalaisena. Ja haluaisin kiittää itse kolmea eurooppalaista maata, jotka ovat nyt maailmanmestareita, koska Saksa, Alankomaat ja Espanja ovat nyt sitten kolme parasta. Eli haluaisin vielä onnitella niitä kolmea suurta eurooppalaista jalkapallojoukkuetta. No, haluaisin tehdä muutaman huomion tästä asiakirjasta, jota käsittelemme tänään, ja tietysti muutamia kysymyksiä ja huomioita alueiden komitean edustajalle ja talous- ja sosiaalikomitean edustajalle. Aluksi haluaisin kysyä Lykvanden Brandelta, ollaanko todellakin pohtimassa sitä, että olisi erityinen osallistuminen niiden tahojen osalta, jotka ovat mukana alueiden komiteassa täällä Euroopassa, eli siis alueparlamentit, kunnat, jotta voitaisiin edistää paikallista osallistumista ja eurooppalaista ajatusta. Uskon vilpittömästi, että tässä avataan nyt mahdollisuuksia hyvin mielenkiintoisella tavalla. Eli Eurooppa, jota nyt rakennamme alueiden ja paikallistason kanssa Euroopassa, siellä voitaisiin käyttää kansalaisaloitetta olla merkittävällä tavalla mukana Euroopan toimielimissä, koska on tunnettua, että yksi ongelmista on nimenomaan se, että on valtava etäisyys toimielinten ja paikallisen tai alueellisen todellisuuden välillä unionissa. Ja myöskin haluaisin kysyä, oletteko nyt pohtimassa sitä ajatusta, että alueparlamentit voisivat olla mukana tukemassa tai levittämässä näitä aloitteita omilla alueillaan? Ja millä tavalla voitaisiin välttää se ongelma, joka liittyy, mikä on kansallisaloitteen ja paikallisten instituutioiden aloitteiden välinen ero. Eli jos on näillä alueparlamentilla on tietty rooli, silloin kansalaisaloitteelta riistetään sen luonnollinen osa, joka liittyy kansalaisiin eikä toimielimiin, jotka sitten voivat edistää tämän tyyppisiä aloitteita. No sitten minulla on muutamia epäilyksen aiheita, vähän erilaisia kriteereitä sen suhteen, mitä talous- ja sosiaalikomitean esittelijät totesi siitä tarpeesta keventää näitä allekirjoituksen varmentamismenettelyitä. Henkilötietojen suoja on ilmeisesti suurempi arvo kuin näiden allekirjoitusten varmistaminen. Mutta tässä puhutaan nyt kuitenkin erittäin tärkeästä kysymyksestä. Jos joku henkilö allekirjoittaa ja haluaa, että laaditaan jokin laki, niin totta kai hänen täytyy todistaa henkilöllisyytensä. Se on ihan selvää. Se on ihan päivän selvää. Koska kun on miljoona henkilöä, jotka vaativat jotain lakia esimerkiksi, niin en ymmärrä missään ongelma tietosuojan osalta. Ketä tässä pitää suojella? Tämän henkilön, joka allekirjoittaa, pitää osoittaa henkilöllisyytensä henkilökortinsa tai jonkun numeron kanssa, jotta meillä on varmuus siitä, että kyseessä on kansalainen, konkreettinen ihminen, eikä kyseessä ole allekirjoituksia, joita voidaan keksiä jollain tavalla. No sitten olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, sitä, että Gurma ja suur miettivät mahdollisuutta, että luotaisiin jonkinlainen viisaiden ryhmä tai jokin sellainen, ja että siellä vähän mietittäisiin näitä hyväksyttävyys ehtoja. No, minä en pidä tästä ajatuksesta. Meillä pitää olla oikeudellista varmuutta näiden aloitteiden osalta. Ja oikeusvarmuus ensinnäkin liittyy siihen, että kun mietimme näitä lakia tai asetuksia, meillä pitää olla jonkinlainen syysuhdeseuraus, joka ei voi olla kansalaisaloitteen aiheena. Tämä täytyy todeta selvästi. Kaikkien täytyy tietää, mistä ei voida tehdä kansalaisaloitetta. Esimerkiksi aloite, jolla halutaan uudistaa jotain äskettäin hyväksyttyä lakia. No, mielestäni se on ihan päivän selvää. Mutta se täytyy nyt todeta. Meidän pitää antaa oikeusvarmuutta tälle asialle. Mutta mielestäni komission pitää tämä tehdä. No komissio ei halua tehdä tätä ja perustelee sillä sillä tavalla, että kun mietitään näitä syitä, joiden pohjalta ei hyväksytä näitä aloitteita. Ja sitten tietysti asiat voidaan viedä tuomioistuimeen. No tämä nyt on se menettely. Ja mielestäni meidän ei nyt tarvitse luoda mitään elimiä, jotka liittyvät näiden toimielinten toimintaan. Ja sitten näistä allekirjoituksista. Meidän täytyy miettiä, kuinka paljon allekirjoituksia vaaditaan, koska tässä on nyt kolme vaihetta tässä prosessissa. Ensinnäkin seitsemän henkilöä voivat edistää jotain aloitetta. Ja asiakirjassa todetaan, että ainakin neljäsosa jäsenvaltiosta pitää olla mukana. No mielestäni se on kyllä liioiteltua. Eli jos on seitsemän ihmistä, niin jokaisen pitäisi olla eri valtiosta. Eli mielestäni tämä ensimmäinen vaihe, mitä tulee jonkinlaiseen aloitteen edistämiseen. No okei, okay, seitsemän henkilöä, mutta mielestäni meidän pitäisi olla vähintään kolmesta maasta. No sitten toinen kohta. Sitten kun kerätään 5000 allekirjoitusta, se voidaan alustavasti hyväksyä. Ja tietysti näin 5000 pitää sitten olla vähintään neljännestä osasta jäsenvaltioita. Ja sitten miljoona allekirjoitusta pitää olla vähintään kolma, joka kolmannesta jäsenvaltiosta. Eli meidän täytyy selventää se, että tämä maavaatimus, tämä minimivaatimus, se on erilainen jokaisessa vaiheessa. Ensin kun otetaan hyväksyttäväksi 5 000 tai 50 000 ehkä, tai 100 000 tai 300 000, mm, olisi mikä hyvänsä, se on se toinen vaihe. Ja sitten kolmas vaihe on tämä miljoona. Mielestäni tämä maavaatimus, minimivaatimus, no olen samaa mieltä tästä hengestä, jossa DAF puhui. Tietysti tässä täytyy olla mukana monia maita, että kyseessä oli eurooppalainen kysymys, mutta tämän lukumäärän pitää sitten kasvaa jokaisen vaiheen mukana tässä prosessissa. Tässä on jossain kohtaa puhuttu myöskin siitä, että pitäisi alustavasti tarkistaa toissijaisuusperiaate ja kysymään, että millä tavalla. Koska jos myöskin tarkistamme toissijaisuuden, silloin on kaksi toissijaisuustarkistusta. Ensinnäkin tämä aloitteeseen liittyen ennen kuin se toteutuu, ja sitten sen jälkeen, mikäli tämä aloite saapuu parlamenttiin, silloin on vielä tämä toissijaisuusperiaate, joka liittyy meidän sääntöihimme. Eli jos aloite on menestynyt ja saapunut parlamenttiin, silloin kansalliset parlamentit tarkistelevat tätä laki- tai asetusehdotusta. Eli miksi pitää kahteen kertaan tarkistaa se, että toissijaisuusperiaatteita on noudatettu? Minusta se on liioiteltua. Sitten pitää keskustella tästä takuusta. No minä vastustan sitä. Tällaista ta- talletusta ei pidä vaatia, koska se haittaa tätä aloiteoikeutta – ja sitten jossain kohdassa on puhuttu siitä, että meidän pitää miettiä, miten näitä, ja tässä kohdassa 5.2, miten voidaan miettiä näitä suoran vaalin kysymyksiä. No tämä nyt ei ole meidän roolimme. Mehän olemme jo täällä. Toiset ovat toisissa hallituksissa. Eli ei minä tällaista pidä pyytää, että tämä meidän pitäisi suorilla vaalilla tukea näitä kansalais- kansalaisaloitteita. No sitten yksi kysymys, joka minulla on vielä mielessäni. Eli kun alustavasti hyväksytään jokin aloite, eli jos komissio on alustavasti hyväksynyt jonkun kansalaisaloitteen, sitten kun on saatu miljoona allekirjoitusta, silloin myöhemmin se voidaankin katsoa, että tätä asiaa ei voidakaan ottaa käsiteltäväksi. Ja jos laskemme 5000 tämän määrän, jonka pohjalta aloitteet voidaan hyväksyä käsiteltäväksi, emmekö silloin vähän rasita Luxemburgin tuomioistuinta työllä, koska saattaa olla satoja tai tuhansia aloitteita, jotka sitten voidaan ehkä komissiossa hylätä ja sitten ne viedään tuomioistuimen tarkasteltaviksi. Niin, tässä kaikki. Kiitos.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 Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoitamme. Tässä on erinomainen tiekartta päätöksille, jota me tulemme ottamaan. Haluaisin kertoa minun mielipiteeni, jotka koskevat tiettyjä kohtia. Pääkohdat, jotka sisältyvät tähän aiheeseen, niin ne on keskusteltu jo valiokunnassa, ketkä ovat näiden taustalla, näiden kansalaisaloitteiden. Ei, se ei riitä, että yksittäiset kansalaiset ovat näiden takana. Takana voisi olla kansalaisjärjestöjä tai poliittisia puolueita. Raportin laatioiden mukaan ehdotus olisi se, että taustalla voisi olla vaaleilla valittuja henkilöitä tässä taustalla, niin se ei ole mielestäni hyvä asia, sillä se sekoittaa asioita. Alueiden komitea ehdotti myös, että vaaleilla valitut elimet voisivat olla aloitteiden taustalla. Mielestäni tällaisten paikallisten toimijoiden rooli tulisi olla tuoda esille, mitä, mikä tilanne on, eikä puhua asioiden puolesta tai vastaan. Jäsenvaltiolle tai alueelle on hyvin luonnollista olla kansalaisaloitteen vastaan tai kansalaisaloitteen puolesta, mutta mielestäni siihen ei pitäisi puuttua kansalaisaloitteeseen enemmän. On niin on, että on tämä kolmanneksen, kolmannes jäsenvaltiosta tulee olla tässä aloitteen taustalla. Ja olen herra Duffin kanssa samaa mieltä tästä federaalisesta näkökulmasta. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että ei tulisi koinkaan paljon paikallisia ehdotuksia, aloitteita pieneltä määrältä jäsenmaita. Olen raportilaation kanssa samaa mieltä, että olisi hyvä, että tätä tutkisi, että tämä olisi valiokunnan asia ja siellä olisi komission edustaja ja se antaisi hyvän ajatuksen siitä profiilista, mikä jokaisella aloitteella olisi, ja mielestäni tämä tulisi ottaa huomioon. Toisaalta en ole sitä mieltä, että talletus on hyvä idea. Mielestäni se on epäreilu este kansalaisaloitteille. Ja siinä lanoikeassa se huomio, joka tästä tehtiin, oli aivan oikea. Tarkastuksien suhteen tulee tehdä tarkastuksia. Toiseksi on tärkeää katsoa perustuslaillista tai laillista tilannetta, joka liittyy tiettyyn kansalaisaloitteeseen. Ei ole järkevää tehdä mitään, jos komissio ei voi puuttua, jos komissiolla ei ole tai Euroopan unionilla ei ole valtaa puuttua tiettyyn asiaan, jonkin sopimukseen tai muuhun asiakirjaan. Kansalaisaloitteen tulee koskea jotain, johon komissio voi vaikuttaa. Jos on paljon aloitteita sellaisista aiheista, joihin komissio ei voi puuttua. Se nostaa suuria odotuksia, joita ei voida täyttää ja se aiheuttaa äärettömästä. Toisaalta käsiteltäväksi ottaminen on tehtävä myös sen mukaan, kuinka paljon näitä allekirjoituksia on, mutta tarkast aloitus tulee aloittaa aivan prosessin alussa, jotta kansalaiset eivät luo itselleen turhia odotuksia ja tuhlaa energiaa sellaiseen aloitteeseen, jota ei sitten oteta vastaan. Komission tulisi tehdä tämä tarkastaminen ja en ole, en ole tämän viisaiden komitean puolesta, sillä on helppo luoda aina uusia ja uusia toimijoita, mutta mielestäni komissio voisi toimia tässä tarkastajan roolissa. Otetaanko jokin aloite käsiteltäväksi? Tämä, tällä tarkoitan sitä, että loppujen lopuksi mikäli tämä prosessi on mennyt läpi ja loppujen lopuksi komissio päättää, ettei aloitetta voida hyväksyä, niin mielestäni komission näkemys tulisi olla lopullinen näissä asioissa. Lopullisen päätöksen tekisi näin ollen komissio. Ja loppujen lopuksi komissio voisi hylätä aloitteen, vaikkakin sen alkuperäinen ajatus olisi hyväksyttävissä. Tai mikäli komissio päättää, että se on aloite, joka ei johtaisi minnekään muutenkaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tulisi Olen sitä mieltä, että valitus voitaisiin tehdä ainoastaan sellaisessa tapauksessa, komissio on päättänyt niin, että se ei hyväksy kansalaisaloitetta sillä ne argumentit, joita komissio nostaisi esille, perustuisivat lainapillisiin puoliin, jotka voitaisiin sitten haastaa oikeuden eteen Luxemburgissa. Lopuksi en usko, että meidän kannattaisi seurata sitä ehdotusta, että alueelliset, alueiden komitean ehdotusta, että paikalliset toimijat voisivat osallistua kansalaisaloitteisiin. Tämän ajatus on se, että kansalaiset toimivat spontaanisti ja vievät ajatuksia eteenpäin. Kaikki paikalliset toimijat ja viranomaiset, heidän tulisi nostaa asioita esille, ottamatta kuitenkaan, tekemättä kuitenkaan päätöstä puolesta tai vastaan. En pidä siitä ajatuksesta, että kansalaisaloitteen tai kannatettaisiin tai oltaisiin sitä vastaan, sillä se tarkoittaa sitä, että annamme julkisille toimijoille mahdollisuuden esittää oman mielipiteensä tai kantansa sellaisissa asioissa, joka olisi mielestäni ö, kansalaisten tehtävä alun perin. Kiitokset, herra Guerrero. Hyvä uutinen on se, että ja yleinen konsensus on se, että Espanja pelasi vähän ja innovatiivisempaa jalkapalloa. Sitten toiseksi haluaisin myöskin onnitella alueiden komitea tästä lausunnosta, jonka se on laatinut ja esitellyt meille kahdesta syystä. Varmastikin hallinnot ja poliittiset edustajat ovat kaikkein lähimpänä kansalaisia. Ja näin ollen siellä voidaan ennakoida, minkä tyyppisiä intressejä, minkä tyyppisiä huolenaiheita tai ongelmia esiintyy kansalaisten parissa. Ja viime kädessä Sehän on juuri se taso, jossa demokratia muotoutuu Euroopan unionissa, ja siksi se on yksi elementtejä ja tasoja, joka myöskin saattaa muuttua tai vaikut, saada vaikutuksia näistä kansalaisaloitteista, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin eri hallinnon tasoilla ja poliittisen edustuksen tasoilla Euroopan unionissa. Eli tästä nyt ensimmäinen huomio liittyen tähän mietintöön, joka nyt on käsiteltävänä. Mielestäni perusteluosassa tai sitten siinä johdannossa meidän pitäisi ottaa esille se ajatus, että kansalaisaloite on erittäin tärkeä ehdotus, joka käynnistää Lissabonin sopimuksen ajatuksen. Kyseessä on aloite, joka antaa Euroopan kansalaisille äänen, mutta sen tarkoituksena on rikastuttaa täydentää edustuksellista demokratiaa. Eli meidän täytyy korostaa sitä ajatusta, että meidän toimielimemme, toimielimemme pohjautuvat edustuksellisen demokratian pohjalle ja kansalaisaloite rikastuttaa ja täydentää ja tekee yhteistyötä edustuksellisen demokratian kanssa. Ja missään tapauksessa se ei saa olla sen vastainen tai se ei saa olla mikään vaihtoehto edustukselliselle demokratialle. Olen aika paljon samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitäisikö perustaa jonkinlainen viisaiden ryhmä, joka tekisi sitten lopullisen päätöksen liittyen jonkun ehdotuksen käsiteltäväksi otettavaksi. Ymmärrän kyllä, mikä tämän ehdotuksen takana on. Ymmärrän kyllä, että tässä takana on se kokemus, jota on monista Euroopan maista, joissa on olemassa kansallinen lainsäädäntöaloite – Siellä on lainsäädäntöaloitte normaalisti, eli parlamentilla. Se on aika rajoitettua, kun ajatellaan, miten voidaan ottaa käsiteltäväksi näitä kansalaisaloitteita. Eli jollain tavalla voitaisiin ajatella, että komissio, joka vastaa näistä kysymyksistä, komissio voisi jollain tavalla suojella omia toimivaltuuksiaan ja omaa rooliaan unionin rakenteissa. Ja tällainen suojelu voisi olla vähän haitallinen kansalaisaloitteen kannalta. Mutta siitä huolimatta komission päätös olisi vielä pahempi, vaihtoehto. Ja se olisi pahempi, koska silloin vastakkain olisi komission toimivaltuudet ja sitten kansalaisaloitteen status. Eli tässä on yhteen törmäys, joka toteutuessaan voidaan ratkaista vain oikeudessa. Ja siinä mielessä mielestäni se tilanne, että komissio ei perustele sitä, miksi se ei ota jotain aloitetta käsiteltäväksi tai perustelu, jos ei ole riittävän perinpohjainen. Ne, jotka ovat tämän aloitteen takana, voivat sitten mm, vedota unionin tuomioistuimeen. Ja tästä syystä mielestäni on tärkeää, koska komissio nyt tässä tapauksessa olisi se taho, joka tekee lopullisen päätöksen. Mielestäni olisi tärkeää helpottaa komission päätöksentekoa ja selkeästi osoittaa, mitkä alueet on suljettu pois kansalaisaloitteen piiristä. Niitä on muutamia ja mietinnössä on vielä kaksi ainakin, joista minä olen puhunut jossain aikaisemmassa kokouksessa ja puhun nyt niistä uudelleen enkä mitenkään väitä, että ne, pitää, ne on pakko ottaa mukaan, mutta voisimme ainakin miettiä vähän tätä. Eli ensinnäkin budjetti- ja verotuskysymykset Euroopan unionissa. No tietysti voi olla lainsäädäntöaloitteita, joilla halutaan puuttua tiettyihin tavoitteisiin tai preferensseihin tai ohjelmiin, joihin liittyy myöskin rahoitussitoumuksia, mutta ei kuitenkaan voi tehdä aloitteita, jotka liittyvät yleisesti unionin budjetti- tai verotusjärjestelmään. Ja sitten viimeiseksi vielä pitäisi miettiä kysymyksiä, jotka liittyvät alueelliseen identiteettiin. Esimerkiksi aloite, lainsäädäntöaloite, kansalaisaloite monista maista, jossa haluttaisiin muuttaa esimerkiksi rajoja tai jonkun maan äh, unionin sisäisiä suhteita esimerkiksi aluetasolla. Nythän puhutaan yhdestä alueiden komitean raportista. Tämä saattaisi olla aika vaarallinen kannustin jolla voidaan uudelleen aktivoida tiettyjä vaatimuksia, jotka ovat hyvinkin tunneperäisiä, vaikka poliittisesti ja juridisesti niistä on jo päätetty unionissa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Schäfflin. Thank you, President. Uh, my congratulations to the rapporteur. Kiitokset ja onnittelut esittelijälle. Minulla olisi paljonkin sanottavaa tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Ensinnäkin minusta tuntuu siltä, että tässä nyt kyseessä on yritys mobilisoida kansalaisia kautta Euroopan jonkin aiheen ympärillä. Ja tämä on varmasti aina vaikeata. Siitä olisi hyvä olla selvillä. Se onnistuuko Äh, jo aikaa, jos onnistutaanko jossain aikaisessa vaiheessa äh, arvioimaan, kuinka tämä uusi instituutio toimii, niin uskon, että tässä meidän pitäisi olla aika varovaisia siinä, kuinka nämä ennakkoedellytykset tälle instituutiolle luodaan ähm, tulepa sitten kysymykseen menestys tai ei menestys. Ja on samalla lailla täällä myöskin hyvin tärkeää, että muut EU-instituutiot hyväksyvät tämän uuden instituution, että se on aivan samanarvoinen ja että sille annetaan myöskin sama arvo ja kunnioitus. Tarkoitan tässä siis vain sitä, että tarvitaan voimakkaampaa vastavuoroisuutta kansalaisten ja EU-instituutioiden välillä. Mehän tiedämme, että eh, joltain osin eh, ajatellaan, että mm, valtuuksia käytetään EU-tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla ja sitten paikallisen alueviranomaisten tasolla, mutta tässä on tällainen tiettyä epätasa-arvoa olemassa sen osalta, kuinka kansalaiset todella voivat näihin eri vallan tasoihin reagoida. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä tästä keskeisestä demokratian periaatteesta. Sehän on vastavuoroisuutta kansalaisten ja instituutioiden välillä. Ja Senpä takia olisi hyvä vahvistaa demokratiaa juuri tämän uuden instituution kautta, koska se tuo voimakkaammat siteet eri instituutioiden välille ainakin parhaimmassa tapauksessa. Jos nyt sitten haluamme korostaa komissiota, sen ensisijaisuutta, instituutioina, niin uskon, että sitten olemassa myöskin sellainen argumentti, että, ainakin esittää se kysymys, että missä määrin komission pitäisi olla mukana kansalaisaloitteessa onko se soveliasta vai ei. En ole ihan varmaa siitä, että komission pitäisi olla mukana prosessissa jo silloin, kun allekirjoituksia kerätään ja kun keskustelua käydään jäsenvaltioissa. Tämä varmasti vahvistaisi vastavuoroisuutta, mutta samanaikaisesti se kenties estäisi koko tämän prosessin äh, tuloksen muodostumisen. Tässä on hyvin paljon monimutkaisia kysymyksiä. Sitten yksi kolmasosa vai yksi neljäsosa. No, tässä on argumentteja puoli ja toisin ja uskon, että meidän täytyy niitä punnita. Itse olen sitä mieltä, että emme varmasti halua tehdä tästä prosessista liian äh, vaikeata. Ja toisaalta, äh, jos kyse on yhdestä neljäsosasta, niin saattaa olla, että tämä on äh, liian kevyttä. Uskon, että me ymmärrämme tämän asian vasta sitten, kun olemme lähteneet tätä asiaa soveltamaan mutta äh, silloin se saattaa olla liian myöhäistä, niinpä että päätös pitäisi nyt varmasti saada tehtyä. Minä olisin tämän yksi neljäsosa kannalla, kannalta, koska tämä helpottaisi sitä prosessia, mutta en usko, että se sitten poistaa näitä muita argumentteja tuon toisen puolen osalta. Sitten suora demokratia. No tätä termiä tässä on käytetty ja minä epäilen vahvasti suoraa demokratiaa. En oikeastaan edes usko, että se on millään lailla edes toivottavaa. Ja olen sitä mieltä, että kansalaisaloitte voi vain toimia, jos siinä on välitystä mukana äh, muutoin sorumme populismiin, se saattaa toimia äh, ainakin jos nyt ajattelen vaikkapa sitä tapaa, kuinka se on toiminut vaikkapa Sveitsissä ja Kantonissa ja mm, muinaisessa Kreikassa se toimi vain sen takia, että naiset ja lapset eivät saaneet osallistua päätöksentekoon. Mutta mm, tämä suoran demokratia kuitenkin on asia, jota meidän pitäisi pyrkiä vastustamaan tässä. ihan viimeisenä kohtana haluan vielä sanoa, että Kyse on eurooppalaisista arvoista kyllä, ja olen tässä eri mieltä Daffin ja herra Bronsin kanssa muun muassa. Minusta tuntuu siltä, että tässä kyse on nyt siitä, että mitä oikein tarkoitamme eurooppalaisilla arvoilla. Mielestäni eurooppalaisten varmoja pitäisi olla tässä mukana, koska tavallaan tässä kyse on siitä, että jos ollaan eri mieltä, niin se on keskeinen eurooppalainen arvo, ja sitä ei voida jättää pois monista keskusteluista, joita olemme käyneet tästä aloitteesta. Meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä jättää ulkopuolelle autoritääriset aloitteet, tiedän näin hyvin harvat ihmiset eh, todella sanovat, että minä haluan olla tyranni näinä päivinä. Eh, eh, ehkä jotkut sisimmässä ne haluaisivat, mutta mielestäni pitäisi kuitenkin jättää tällaiset tyrannimaiset pyrkimykset. Grazie, onorevoli. Kiitokset, Hefner. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että tämä on suuri edistys, mikäli Espanja ja Hollanti ovat vain jalkapalloasioissa vastakkain ja mitä tulee omaan maahani, niin on hieno, mikäli kukaan ei periaatteessa odota meiltä voittoa. Eli on hyvä, jos pojat pelaavat hyvin ja sitten tunnustavat, jos toiset ovat parempia. Ja sitten ollaan suuttuneita, mikäli erotuomari ei hyväksy selvää maalia. Mielestäni tämä on edistystä Euroopassa. No sitten kansalaisaloitteesta. Jollain tavalla puhun nyt kahdessa roolissa. Ensinnäkin puhun ryhmäni puolesta valiokunnan jäsenenä ja sitten myöskin vetomusvaliokunnan esittelijänä. Ja on hienoa, että olemme täällä nyt päässeet sopuun siitä, että teimme tiivistä yhteistyötä tämän mietinnön osalta, niin kuin aikaisemminkin. Ja tästä nyt ainakin lähden. Ja sitten uskon, että lopuksi saamme hyvin selkeän ehdotuksen, jota valtaosa parlamentista tukee. Eli suurkiitokset Gurmaille ja Lamassuurille tästä erinomaisesta työstä. Kiitoksia myöskin Sigmundille ja Fanne Brandelle erittäin hyvistä lausunnoista. Nyt nämä suullisesti esitettynä olivat vielä avuliaampina kuin pelkästään nämä kirjalliset lausunnot, ja uskon, että olemme näistä kaikki hyvin kiitollisia. No sitten haluan puuttua pariin kohtaan vähän tarkemmin. Ensinnäkin Van den Brande puhui siitä, että meidän täytyy rajoittaa näitä kriteereitä ja että meidän täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Ja minulla olisi tässä nyt kysymys, millä tavalla tässä menettelyssä kuvittelette tämän? Eli onko teillä konkreettinen käsitys siitä, millä tavalla tämä voidaan sitten tarkistaa? Ja eikö jo tässä määritelmässä, kun ajatellaan kansalaisaloitetta, voitaisiin jo miettiä Euroopan unionin toimivaltuuksia? Ja olin myöskin kiitollinen siitä, että kumpikin komitea on korostanut valmiuttaan auttaa meitä ja tukea meitä näissä asioissa. Talous- ja sosiaalikomitea on erittäin suureksi avuksi, koska tietyllä tavalla se edustaa Euroopan kansalaisyhteiskuntaa vähän enemmän vielä kuin muut toimielimet. Kyse on kansalaisen liittyvä aloite, joten tähän liittyy myöskin kansalaisyhteiskunta totta kai. Ja meidän pitäisi tässä kohtaa antaa siis saada talous- ja sosiaalikomitealta tuki kansalaisaloitteelle. No sitten sisällöllisesti pari kysymystä. Ja Schöpfelille haluaisin sanoa, no ehkä nyt puhun englantia, niin en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, miten käsitette suoran demokratian. Ehkä joskus kahvilla voimme sitten keskustella tästä, mutta ehkä nyt voimme solmia rauhan tällä hetkellä, koska tässä nyt ei ole ollenkaan kysymys suorasta demokratiasta, vaan tässä on kyse edustuksellisesta demokratiasta, joka on sitten aika eri asia kuin suora demokratia. No sitten nämä yksittäiset kohdat. Näissä puheenvuoroissa ja näissä lausunnoissa on käynyt selväksi, että meidän pitää muotoilla nämä kansalaisystävällisesti ja sitten tietysti samaan aikaan meidän pitää ylläpitää tasapainoa kansalaisystävällisyyden ja tarvittavan sen välillä, miten tätä välinettä käytetään. Eli tätä haluan korostaa ja myöskin haluaisin korostaa sitä, että minun käsittääkseni, no meillähän on erilaisia oikeuskulttuureita Euroopassa. Taroskovski esimerkiksi puhui näistä passin numeroista, mutta Saksassa kukaan ei, ei julkisesti antaisi passinsa numeroa. No ehkä Trapskovskille tämä on selvää, mutta tässä on myöskin kulttuurisia eroja. Tämä liittyy Saksan historiaan ja muihin seikkoihin. Ja, mutta meidän täytyy vähän pohtia tätä, mikäli haluamme tehdä tällaisen asetusehdotuksen. No sitten oikeudellisesti käsitän tämän asian niin, että meidän pitäisi myönteisesti todeta, mitä on tarkoitettu eikä kielteisesti todeta, mitä kaikkea ei haluta. Eli jos me toteamme selkeästi, kansalaisaloitte pitää kuulua komission toimivaltuuksiin ja sen täytyy täyttää myöskin sopimusten vaatimukset ja niin edelleen. En niin uskon, että silloin toisaalta ei tarvitse enää sanoa, että niitä ei saa käyttää väärin, ne eivät saa olla kevytmielisiä koska silloin näistä ensimmäisistä kriteereistä voidaan jo johtaa nämä kaikki muut. Ja silloin näitä kielteisiä kriteereitä ei enää tarvita. Ja nehän oikeastaan vain ärsyttävät tiettyjä. No sitten toinen asia on yksi kysymys. Pitäisikö tässä kohtaa myöskin tarttua mahdollisuuteen avata tätä välinettä myöskin nuorille eurooppalaisille. Eli ehkä tätä ikärajaa alentaa. Tämä nyt ei ole mikään päätösväline, vaan tässä vain halutaan luoda jonkinlaisia aloitteita, ja ehkä se pitäisi avata myöskin nuoremmille. No sitten tämä tukikomitea. Minä var- jo varhaisessa vaiheessa ehdotin tätä ja sitä Gurma ja Suo ovat tähän myöskin tarttuneet. Ja tähän liittyy nyt kysymys, onko järkevää todeta, että seitsemän henkilöä pitäisi olla, onko kyseessä demokraattinen rakenne, onko tätä nyt ihan mietitty järkevästi vai pitäisikö sanoa samalla, että seitsemän maata pitää olla mukana. Alun perin ehdotettiin kolmea maata. Ja no, miten tämän sanoisin? Nyt tiedä, onko se käytännössä mahdollista. Eli ehkä olisi järkevämpää, jos sanottaisiin, että meidän täytyy miettiä tätä maalukumäärää. Eli miksi tässä puhutaan seitsemästä ja sitten toisissa yhteyksissä yhdeksästä. No sitten vielä yksi kysymys. Tämä 12 kuukauden raja on mielestäni hyvin tiukka. Jos nyt ajatellaan, että ensinnäkin aloitteiden pitää odottaa sitä, voivat, ovatko ne ehdotetussa muodossa hyväksyttäviä, voidaanko sen muodon kanssa mennä eteenpäin. Ja sitten pitää vielä aloittaa allekirjoitusten kerääminen 12 kuukaudesta, se pitää saada päätökseen. No netissä se ehkä hyvällä organisaatiolla se on ehkä mahdollista, mutta offline ei missään tapauksessa. Ja monet aloitteet ovat sellaisia, joita ei, joihin ei kerätä allekirjoituksia ainoastaan internetissä, No tämäkin liittyy vähän sukupolvikysymyksiin, tottumuksiin, eli sekin pitäisi mielestäni ottaa huomioon, kun ajattelemme näitä aikarajoja. No sitten vielä lopuksi. Olen hiukan epäileväinen sen suhteen, että no tässä on tietysti ihan kiva ajatus, että olisi tällainen viisaiden ryhmä. Tällainen ryhmä varmasti herättää ärtymystä ja mielestäni meidän pitää löytää kunnolliset oikeudelliset puitteet päätöksentekoon. Ja en oikeastaan näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin komission. Ja muutoin, kun tarkastellaan näitä oikeudellisia kysymyksiä, no se tietysti kuuluu tuomioistuimelle. Mutta tällainen viisaiden ryhmä, no se nyt välttämättä ei olisi ratkaisevassa roolissa, kun mietitään näiden aloitteiden käsiteltäväksi ottamista. No sitten se, että kansanedustajat tai Euroopan parlamentin jäsenet, poliitikot jollain tavalla ottaisivat omakseen näitä kansalaisaloitteita ja tukisivat ja veisivät niitä eteenpäin. Mm, no se on hiukan... No, tai sanotaan toisin. Käytännön elämässä hyvä aloite varmasti löytää poliittista tukea, mutta aloitteen menestys ei saa riippua siitä, koska tämä välinen pitää olla käytettävissä niin, että kaikki kansalaiset ovat samalla tasolla, eikä joidenkin aloitteiden olla tärkeämpi siksi, että niillä on vähän merkittävämpiä tukijoita. Ja mielestäni tämä pitäisi myöskin kirjata asetukseen. Käytännön elämässä tällä saattaa olla merkitystä, mutta siinä on ero, tehdäänkö tämä käytännössä vai onko sitten tämä selkeästi kirjattu asetukseen. Kaiken kaikkiaan meillä on ollut paljon keskusteluita ja kuulemisia valiokunnissa ja myöskin esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Ja mielestäni meillä on nyt erittäin hyvä asetusehdotus parlamentista ja toivottavasti hyvä keskustelu jatkuu vielä komission neuvoston kanssa. Ja lopuksi vielä viittaisin siihen, että tämän viikon torstaina vetoomusvaliokunta – käsittelee tätä asiaa. Ja ilman muuta, niin kuin tänäänkin, vetomusvaliokunnan jäsenet ja kaikki tämän valiokunnan jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita keskustelemaan sinnekin tästä asiasta. Kiitos. Grazie. Prima di chiedere al rappresentante della Kiitokset. Pyytäisin vielä komission äh, edustajaa kenties vastaamaan näihin äh, kysymyksiin. Ja myöskin sitten käänny vielä TSK ja alueiden komitean edustajien puoleen, josko he haluavat vielä reagoida näihin kuultuihin puheenvuoroihin. Puheenjohtajana minäkin haluaisin kuitenkin vielä kommentoida tätä keskustelua. Minä vastustan sellaisia ajatuksia, että olisi maksettava jotakin ennen kuin tällainen aloite laitetaan liikkeelle. Ja mielestäni on myöskin aika kummallista, että meillä on tämä ajatus, että on ensiksi rekisteröityttävä ja sen jälkeen lähdetään keräämään allekirjoituksia. Sitten kolmanneksi tulee viimeinen vaihe, jolloin jätetään miljoonan allekirjoituksen luettelo. Useat ovat sanoneet, että mitä enemmän vaaditaan allekirjoituksen, sen parempi. No en ole ihan varma, onko näin asianlaita. Mielestäni on tarpeen saada tietty määrä allekirjoituksia, jos halutaan, että aloite otetaan käsiteltäväksi. Ja hyvin selvästikin aloite varmasti tuomitaan sen pohjalta, onko se käsiteltäväksi otettava vaiko ei. Minun on sanottava, että oma henkilökohtainen näkemykseni tästä aiheesta on se, että ähm, missään komiteassa ei pitäisi olla, mitä komiteiden pitäisi riippua yhdestä jäsenestä, siis mitään äh, henkilökohtaista ähm, tällaista komiteaa ei voitaisiin ajatella perustettavan, vaan pitäisi olla erikoisryhmä, joka kenties äh, perustaisi tällaisen eh, ryhmän. Ja parempi olisi vielä, jos kyseessä olisi 40 kansalaisen ryhmä. Eh, silloin se voisi miettiä sitä, onko aloite asiallinen vai ei, koska muutoin saattaa olla, että asia mutkistuu entisestään. Ja sitten tietysti on koko tämä kysymys, joka liittyy siihen, kuka saa päättää eh, siitä, onko aloite käsiteltäväksi otettava vai ei olen katsellut tätä asiakirjaa ja meillä on Italiassa pit, pitkä perinne kansallisista aloitteista. Meillä on kansallinen lainsäädäntöaloite ja meillä on myöskin kansanäänestys. Me näemme Euroopan ikään kuin eräänlaisena jatkuvana keskeneräisenä rakennusmaana, kun taas sitten ihmisten, kansalaisten ääni voidaan saada kuuluville eri elimien kautta, kuten vaikkapa komission ja parlamentin kautta. Ja tietysti juridisesti katsottuna me tiedämme, kuinka ne toimivat, mutta Italiassa ei itse asiassa voitaisi ajatella, että tällä tavalla hallitus joutuisi sitten tekemään tällaisesta päätöksestä jonkin päätöksen. Tällaista ei voitaisi ajatella ja sen takia meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun tätä asiaa tarkastelemme ja kun määrittelemme sen, voidaanko asia ottaa käsiteltäväksi vai ei. Meillä pitää olla tietysti selkeät kehykset. Meidän on tarkasteltava sitä, voidaanko näitä voidaan, voivatko nämä aloitteet olla tiettyjen kriteereiden mukaisia ja täyttävätkö ne tietyt ehdot. Esimerkiksi otetaan vaikka aloite, jossa ehdotetaan, että kaikki ulkomaalaiset on karkotettava Euroopasta. No, on siis taattava se, että on tällaiset kriteerit käsiteltävät ottamisesta tai ei. Ja ne tietysti ovat muun muassa Lissabonin sopimuksessa. Tietenkin tarvitaan tiettyjä kriteereitä ja tiettyjä rajoitteita sisäisesti ja ulkoisesti totta kai. Mutta samanaikaisesti on taattava, että on myöskin olemassa tietty perustuslaillista johdonmukaisuutta. Ja jos näin ei ole, niin äh, kenties olisi parempi, että olisi jokin äh, riippumaton elin eikä komissio, joka huolehtisi tästä asiasta. Saattaa olla, että ihmiset epäilevät, että komissio antaa sellaisen näkemyksen, joka ei äh, itse asiassa pohjaa sisäisille, vaan ulkoisille näkemyksille. Näin saattaa olla tai ei, mutta saattaa olla, että epäilykset kuitenkin saavat jalansijaa ja komissio kenties tekee päätöksen ei pelkästään vain näiden ulkoisten kriteereiden pohjalta. Ja sen takia olisi ehkä hyvä, jos meillä olisi kolmas elin tästä asiasta päättämässä. On täysin ymmärrettävää, että ja tietystikin mm, meillä on jo varsin monimutkainen koneisto ja ymmärrän, miksi ihmiset eivät halua enää lisää monimutkaisia rakenteita ja uusia elimiä, mutta minä olen sitä mieltä, että kenties tarvitsemme ulkoisen elimen, joka määrittelee tämän perustuslaillisuuden. Tietenkään emme voi mennä niin pitkälle, että tuomioistuin tekisi tämän, koska sehän on lopullinen vetomus Äh, elin, mutta kun ajatellaan vaikkapa parlamenttia, äh, niin ehkä ajatellaan, että tältä osin voitaisiin tarkastella vaikkapa juuri tämän äh, asian perustuslaillisuutta. Heidän tämän asian ilmaan ikään kuin kysymyksenä sitten kuinka monta vuotta. No mielestäni yksi vuosi on riittävä äh, aika äh, kerätä allekirjoitukset, koska jos ajanjakso on pidempi, silloin äh, ikään kuin ähm, koko asialta katoaa pohja. En usko, että on odotettava pitempään, jotta saataisiin tieto siitä, onko aloite menestyksellinen vai ei. Ähm, en usko, että rekisteröinnin osalta ajanjakso pitäisi olla pidempi kuin yksi vuosi. Sitten äh, raporttien laatijat, esittelijät, esittelijät tässä äh, myöskin ovat väläytelleet sellaista ajatusta, että tarkasteltaisiin äh, jotakin mahdollisuuksia, kuinka voidaan todentaa allekirjoitukset ja tarkistaa niiden todenperäisyys. Uskon, että tämän pitäisi toimia, tässä pitäisi olla todella vakavalla kannalla ja jos näin aiotaan tehdä, niin silloin on todennettava se, kuka on allekirjoittanut. Italiassa esimerkiksi meillä on hyvin yksinkertainen järjestelmä. Ähm, aloitteen voi allekirjoittaa ja silloin siihen on lisättävä joitakin tiettyjä tietoja, lisätietoja ja äh, meillä on myöskin kopio vaikkapa äänestysluetteloista. Näin toimimme Italiassa ja tietenkin myöskin yksityisyys on hyvin tärkeä kysymys, mutta aivan yhtä tärkeää on taata se, että nämä aloitteet ovat äh, vakavalla pohjalla ja että äh, niitä tehdään äh, vastuullisesti kansalaisten taholta. Senpä takia nämä on todella tarkkaan todennettava, että allekirjoitukset ovat todella autenttisia. Tässä täytyy luottaa jäsenvaltioihin. Sitten tämä kysymys, joka liittyy suhteisiin toisaalta kansalaisaloitteen ja jo olemassa olevien vetomusjärjestelmien välillä. Tietenkään kaikki nämä asiat eivät saa riittävästi laillisuutta ja päätösvaltaisuutta. Kenties saattaa olla, että ehkä joitakin aloitteita sitten muutetaankin vetomuksiksi, mutta tämä on aika arkaluontoinen asia. Enkä ole varma siitä, josko tämä on nyt tästä työasiakirjasta käynyt riittävän hyvin selville. Meidän on tarkasteltava äh, näiden asioiden seurauksia ja vaikutuksia. Uskon, että Euroopan unionin rakenteissa tarvitsemme myöskin pohdintaa komission velvoitteesta tehdä aloitteita. EU:ssa komissiolla on ikään kuin monopoli lainsäädäntöaloitteista, ainakin nykyisellään. Ja nyt jos sitten kansalaisille annetaan valta, on tarkasteltava pelin sääntöjä neuvostossa on tehtävä ero toisaalta vetomusoikeuden ja aloiteoikeuden välillä, koska tietenkään tuomioistuimella ei ole velvoitetta reagoida vetomuksiin ja jos kysymys onkin sitten aloitteesta, niin silloin pitäisi olla oikeus tehdä vetomus tuomioistuimen niiden osalta. Olen pahoillani, että käytän näin paljon aikaa tähän, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia. Nyt onko komission edustajalla jotakin sanottavaa tähän asiaan? Thank you very much. Well, very, very briefly. Kiitos oikein paljon. Puhun hyvin lyhyesti. Kiitos paljon esityksen laatioille tästä ehdotuksesta, joka nosti esille mielenkiintoisia asioita. Tästä on puhuttu nyt hyvin avoimesti ja olemme nähneet, kuinka mielenkiintoisia kaikki nämä esiinnoiset kysymykset ovat. Hyvin lyhyesti on noussut esille erittäin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä tässä raportissa. Meillä on hyvin paljon samoja huolenaiheita kuin tänään puhuneilla voisin esimerkiksi puhua tästä poliitikkojen taustatuesta. se ei ole mielestäni hyvä idea. Viisaiden komitean suhteen olemme sitä mieltä, että se ei ole kovinkaan hyvä idea. Ei ainoastaan niistä syistä, jotka täällä on noussut, esi- noussut esille, vaan että se luo jälleen uuden elimen, joka ei ratkaise ongelmia, sillä mikäli viisauden komitean päätöksen ei olla tyytyväisiä, sitä valitettaisiin komissiolle ja komissio käsitteli sitä kuitenkin ja sen jälkeen se päätyisi vielä tuomioistuimeen, joten ei, tämä ei, viisasten ryhmä ei hyödyttäisi mitään. Suurin huolenaihe Eli tämä virsutyryhmä, tämä kolmasosan periaate on hyvä siitä syystä, jotka ovat täällä nousseet esille. Tämä tarkastusasia, niin siinä emme ole vielä aivan vakuuttuneita, että pitäisikö se tarkastus tehdä alussa, silloin kun on hyvin vähän allekirjoituksia, ole meidän ehdotuksemme, tai ainakin sen jälkeen kun tiedämme mitään neuvostomieltä, niin haluaisimme, haluaisin sanoa, että argumentti, joka tässä on esillä, on se, että ne, jotka tosissaan tekevät aloitteita, he eivät lähde tekemään aloitetta, joka vaatii miljoona allekirjoitusta ilman, että he uskovat siihen. Toisaalta tulee kuitenkin olemaan niin, että on olemassa epävirallinen keskustelu komission ja aloitteiden tekijöiden välillä siten, että aloitteen tekijöillä on aina vai mahdollisuus kysyä komissiolta kansalaisaloitteeseen kansalaisten tekemiseen liittyviä kysymyksiä. Mikä on tärkeää, on se, että komission tulisi ottaa, tehdä alussa sitova päätös, tietämättä saavatko aloitteen tekijät, tekijät vaaditut allekirjoitukset kasaan. Ja meitä huolettaa riski, että tämä virallinen päätös tässä alussa äh, saattaa sillä positiivinen, äh, sillä myönteinen päätös saattaisi saada ihmiset äh, ymmärtämään niin, että aloite tullaan hyväksymään ja myös päinvastoin. Joten on, te voitte sanoa, että Jos saadaan 100 000 allekirjoitusta vetoomukselle ja aloite hyväksytään, niin on silti ollut se riski, että sitä ei hyväksytä. Mutta moni sellainen aloite, joka ei ole, jota ei tehdä tosissaan, niin ei varmaankaan tule saamaan tätä 100 000 allekirjoituksen määrää. Keskusteltiin myös toissijaisuusperiaatteesta. Se on asia, joka, jota voidaan käyttää kriteerinä aivan alusta alkaen, jotta ö, ei synny väittelyä. Sen, tämän toissijaisuusperiaatteen tulisi varmaankin olla osa keskusteluja, joita näistä aloitteista käydään. Se, koska nämä aloitteet tarkastetaan ja aikamääreet. Meidän tulisi löytää kenties parempi tasapaino sen välillä, mitä todellakin tarvitaan, jota se, mitä mikä olisi hyväksyttävää, että jäsenvaltio kontrolloi. Ja tämä on asia, jota tullaan hienosäätää ja parantaa. Lopuksi sen jälkeen kun miljoona allekirjoitusta on saatu kasaksi, niin me emme vielä puhu tästä juuri meidän ehdotuksessamme, mutta on sanottakin selvää, että komissio olisi avoin keskusteluihin ja tapaamisiin. Ja se, kuinka paljon haluamme tästä laittaa ehdotuksen, niin se on teidän päätöksenne. En usko, että tästä pitäisi, tätä pitäisi käsitellä liian yksityiskohtaisesti. On tärkeää myös, että loppujen lopuksi on kaksi päätöksentekoa vaihetta. Virallinen päätöksenteko aloitteen suhteen ja sitten vielä sen sisällöstä. Se monimutkaistaisi asioita ja ne tulisi tehdä jälkikäteen ilman, että ekaksi, ensimmäiseksi äänestettäisiin tietystä asioista ja sitten sen jälkeen toisista. Halusimme, että tämä on joustava ja yksinkertainen toimenpide ilman, että siihen lisätään asioita, jotka vaikeuttavat aloitteen eteenpäin viemistä. Lisäksi tämä tullaan välittämään kaikki tuomioistuimelle ja se on normaali prosessi, mutta se on teidän päätös siitä, miten näihin yksityiskohtiin puututaan. Kiitos siitä, että sain osallistua tänne keskusteluun ja kiitos esittelijöille siitä työstä, jonka ovat tehneet. Kiitos. Tributo, c'è una richiesta di un intervento molto breve. Kiitokset. Herra Daffilta lyhyt kommentti. To the commission and indeed to all those. Olen kiitollinen komissiolle ja kaikille niille, jotka ovat puhuneet. Täytyy sanoa, että kun ajatellaan nyt tätä hiukan pidemmälle, toivon, että esittelijät pohtivat sitä vaihtoehtoa, että poistettaisiin tämä hyväksyttäväksi otettava, otettavuus kokonaan, tämä tarkistus. Eli se otettaisiin kokonaan pois tästä prosessista. Se yksinkertaistaisi asioita, se säästäisi paljon poliittista hämmennystä ja se lisäisi myöskin tämän itse välinen suosiota. Adesso passiamo alla fase finale di questo ricchissimo Sitten ihan viimeisenä osana tässä hyvin mielenkiintoisessa keskustelussa on antaa vielä puheenvuoro alueiden komitean edustajalle Van den Branden. Eh, Voorzitter, ehm, ik... eh... Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olen oppinut valtavasti tämän keskustelun myötä monia mietteitä on tässä esitetty. Tämä on hienosti osoittanut, että tämän tyyppiset aloitteet ovat teille hyvin tärkeitä, kuten herra Guerrera sanoi, niin kyse on todella täydentävästä aloitteesta, eikä kyse ole siitä, että on tehtävä valinta edustuksellisen institutionaalisen demokratian ja toisaalta suoran demokratian välillä. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti äh, herra Schöflingiä, joka kertoi näkemyksensä suorasta demokratiasta menneisyydessä ja sitten esitti jotakin epäilyä tulevaisuuden suhteen, mutta nyt on asiat punnittava tarkkaan ja arvoisa puheenjohtaja, tämä tuo minut nyt siihen aloitteeseen, jonka varapuheenjohtaja Reding eh, heinäkuussa esitti. Kysymys on EUn demokraattisesta elämästä ja kansalaisaloite ei voi mielestäni tulla erotetuksi siitä, mitä tarkoittaa Euroopan kansalaisuus ja, eh, kan, vaan se lisätään kansalaisuuteen tietysti, joka, siis, joka lisätään kaikkiin eh, maiden kansalaisuuksiin. Ja tässä on esitetty jopa sellainen ajatus, että voitaisiin puhua alueellisesta ähm, kansalaisuudesta ja kansalais, kansalaisuudesta kansalaisyhteisön kansalaisuudesta. Äh, subsidiariteetissa on kaksi ulottuvuutta. Ensiksi vertikaalinen Äh, ulottuvuus, se, että jaetaan äh, alue- ja paikallis- ja kansallisen Euroopan viranomaisten välillä vastuu, mutta on olemassa myöskin horisontaalinen äh, ulottuvuus, ja se on aivan yhtä tärkeää. Ja tässä kyse on siitä, mitä tahtovat yksittäiset tekijät, kansalaisyhteiskunnan edustajat muun muassa. Ja jos on löydettävä ratkaisuja, niin se on tehtävä yksinkertaisella, mutta hyvin vakavamielisellä tavalla myöskin. Ja meidän on lähdettävä liikkeelle sellaisesta kannasta, jossa annetaan kaikki toivottu paikka myöskin kansalaisille, jotka tämän aloitteen haluavat tehdä. Aloitteen komitea äh, äh, on ollut TSK on kanssa äh, tietyissä vaikeuksissa. Mm, me olemme samaa mieltä tästä asiasta. Ja näin ollen uskon, että on hyvä toimia nopeasti, mutta mutta tietysti myöskin on mietittävä tarkkaan niitä parhaita mahdollisia edellytyksiä, joiden kautta tämä kansalaisaloite voidaan toteuttaa. Ja haluan vielä palata joihinkin tässä esille tulleisiin seikkoihin ja joiden osalta on esitetty epäilyksiä. Olen iloinen siitä, mitä herra Tarskovski sanoi, nimittäin, että tarvitaan institutionaalinen tietokeskus. Infokeskus on hyvä ymmärtää että eri EU-instituutiot eh, e eh, toimivat hyvin riippumattomalla tavalla ja on hyvin vaikeata eh, tehdä äh, yhteistä äh, kommunikaatioaloitetta äh, komission, parlamentin, neuvoston, alueiden komitean ja TSK välillä. On olemassa tiettyjä institutionaalisia rakenteita, mutta tämä johtaa sitten ihan absurdin tilanteeseen helposti, koska tiedämme, että jo nyt on olemassa tiettyjä vajeita osalta, kun halutaan tällaisia siltoja Euroopassa rakentaa ja erityisesti mitä tulee paikallistason kansalaisiin ja heidän aktiivisuuteen Me tiedämme, mikä oli äänestysvilkkaus viime kerralla vaaleissa. Tosin sanoen olisi hyvä vielä jatkaa pohdintaa tästä asiasta. Sitten Era Brons tässä puhui asioista, joista en ole samaa mieltä. Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus ilmaista kantansa, se on hyvin selvää. Tämä voi johtaa hyvää, mutta myöskin huonoon. Ja näin on useimmiten asioiden laita elämässä, onpa kysymys sitten uskonnosta tai ideologiasta. Tämä voi johtaa siis hyvään tai huonoon tulokseen. Uskon, että meidän olisi hyvä ilmaista, missä määrin luotamme EU-toimielimiin sitten äh, näin myöskin totesi Rova Jätteenmäki, sitten herra äh, Duff. Äh, en nyt lähde tässä matemaattisia laskelmia tekemään, kuten muutkin ovat todenneet, onko parempi pitää kiinni kolmannesosasta vai neljäsosasta. Tärkeää kuitenkin osallistuvan demokratian nimissä on se, että muistetaan kaksi asiaa. on minimoitava kaikki mahdolliset esteet kansalaisaloitteen tieltä, mutta samanaikaisesti on myöskin pyrittävä tukemaan mahdollisimman pitkälle. Ja äsken tuossa tehtiin hyvin, hyvin merkittävä viittaus siihen, tai minä viittasin tuossa lainsäädäntöaloitteisiin äh, vapaiden oikeuden ja turvallisuuden osan, alueen osalta ähm, ja siihen, kuinka moni jäsenvaltio siinä voi olla mukana. Ja tietysti myöskin äh, kyse on kansallisista, kansallisista parlamenteista. Niitä tarvitaan vain neljäsosa äh, jos ajatellaan sitten kansalaisaloitetta tässä yhteydessä, niin on hyvä miettiä vielä asioita, mutta uskon, että kysymys on kahdesta tärkeästä elementistä, jotka on otettava huomioon. Helppokäyttöisyys ja toisaalta mahdollisimman suuri tuki ovat tärkeitä. Sitten herra Hauregin esille nostamat asiat, ja tässä olen samaa mieltä hänen kanssaan itse asiassa, kun ehdotetaan sitä, että tai on oltava hyvin varovaisia toimijoiden luonnetta ei voida muuttaa. Ja tästä olen samaa mieltä kanssanne, jos nyt jossain tilanteessa syntyisi väärinkäsitys. Minun mielestäni tämä ei kuulu paikallista tai alueviranomaisten toimivaltuuksiin eikä alueiden komitean toimivaltuuksiin olla tämän tyyppisten kansalaisaloitteiden aloitteen tekijöinä. Näin ollen on annettu vaikuttava paikka heille, jotka tämän aloitteen haluavat tehdä järjestäytyneelle kansalaisyhteiskunnalle, mutta on olemassa myöskin toinen ongelma, eh, ei järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta. Ehm, ja tässä olen aivan samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia sen suhteen, että me nyt lähde korvaamaan itseämme eh, tai anna toista vielä paikkaamme ja päinvastoin tämä aloitteen teossa, mutta myöskin siinä, kuinka vaikutamme siihen, kuinka tällaiset aloitteet voivat onnistua. Mitä tulee käsiteltäväksi ottamiseen, esille nousee kysymys ja olin hyvin kiinnostunut kuulemaan sen, mitä herra Duff sanoi komission ehdotuksen jälkeen, vastauksen jälkeen, koska äh, tässä puheenjohtaja tekin puhutte puhumuksen samaa mieltä kanssa, niin koskaan ei voida äh, tehdä tällaista päätöstä, koska se olisi aivan paradoksaalista, jos komission täytyy testata äh, tämä, otetaanko käsiteltäväksi vaiko ei niin äh, tietysti aloiteen tekijöillähän on tarkoituksena tehdä lainsäädäntöehdotus, niin tämä on otettava huomioon ja äh, viittaan juuri siihen, mitä äsken äh, valiokunnan edustajat tästä sanoivat, että ei lähdetä millään lailla lisäämään näitä subsidiariteettitestejä vielä näihin aloitekriteereihin jo muutoin. On olemassa epäilyjä, olen samaa mieltä, ei pidä lähteä asioita mutkistamaan mutta tässä aivan oikein sanottiin, tämän aloitteen koko eh, luonne eh, on, se ei ole vastaus eh, subsidiariteettiongelmaan, vaan siinä on tiedettävä kuinka ehm, eri poliittisten, kuinka eri poliittisten tasojen vastuut jaetaan ja kuinka parhaiten voidaan tehdä päätös kansalaisten edun nimissä. Tarvitaan siis mekanismi, ja jos tästä halutaan pitää sitten kiinni eh, siitä, että eh, komissio tekisi nämä arviot käsiltä viettämisestä tai eh, sen epäämisestä, niin kaiken kaikkiaan tarvitaan yksinkertainen menetelmä. Ja jos kysytte, mikä on minun ehdotukseni, niin voin vain sanoa, että alueiden komiteassa meillä on tällainen subsidiariteetin seurantakeskus, jos, joka pohjaa noin sataan eri alueeseen ja joka jos, joka pohjalta, jossa yksittäin voidaan tehdä ehdotuksia, mutta ei pidä myöskään unohtaa sitä, että komissio tehdessä lainsäädäntöehdotuksen joutuu tietysti kysymään kantaa TSKlta ja alueiden komitealta. Minä siis oikeastaan kallistuisin kaikkein suurimman yksinkertaistamisen puolella, mutta tietysti täytyy noudattaa pelin sääntöjä. Jos tämä kansalaisaloite johtaa johonkin, niin on otettava tietysti myöskin huomioon se taso, jolla sitten toimiin ryhdytään, herra Gerera, en ole ollenkaan samaa mieltä kanssanne Euroopan rakentamisesta ja Euroopan rakenteista. Voidaan sanoa, että valtio- ja Euroopan tasolla – voidaan viedä eteenpäin äh, äh, demokratiaa, mutta kyse on ikään kuin pyramidin äh, muotoisesta käsityksestä, mitä tulee Euroopan demokratiaan. Ja en ole tässä samaa mieltä kanssanne. Tarvitaan Euroopan idean jakamista, koska muutoinhan sitä ajatellaan ihan väärällä tavalla, jos ajatellaan, että vain yhdellä tasolla. On harha kuvitelma ajatella, että vain yhdellä tasolla voidaan hyötyä toimivaltuuksista. On virhe ajatella, että vain valtioiden ja EUn taso voivat tuoda tuloksia demokratian osalta. Tämä on ollut yksi Lissabonin strategian kompastuskivistä ja tässä 2020 strategiassa on hyvä ottaa huomioon tämä asia. Herra Gerera, mielestäni asia on hyvin selvä. Tämä ikään kuin jakamisen ajatus on asia, joka on toteutettava kaikilla tasoilla. Ja sitten kyse pääsystä, kuinka tämä liittyy kansalaisaloitteeseen, mielestäni jo vastasin herra Efnerin epäilyksiin ja myöskin siihen mm, reagoin, mitä herra puheenjohtaja sanoi, että mielestäni on oltava hyvin varovaisia. On tiedettävä, kuka tekee mitäkin, mikä on määräaika ja meidän täytyy myöskin olla hyvin realistisia, mitä tulee menettelytapoihin. Ja kuten jo perustuslakiluonnoksessa on sanottu, on annettava oikea paikkansa tälle kansalaisaloitteelle. Ei siksi, että se korvaisi demokratian, vaan että se vahvistaisi subsidiariteetin horisontaalista ulottuvuutta. Kiitän valiokuntaanne ja parlamenttia siitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen, että myöskin pyysitte meidät tänne puhumaan. Rova Simon, haluatko se jotakin? Kiitoksia puhun ihan lyhyesti. Eli kiitoksia kovasti siitä, että selititte meille tämän vetomuksen ja aloitteen välisen eron. Sitten mitä tulee tähän, eli neljäs osa jäsenvaltioista – No, täällä oli kuuleminen, jossa puhut, josta puhuttiin valmistelukunnassa, ja silloin kyse oli välineestä, jolloin kansallisella, kansalaisella oli samanlainen aloiteoikeus kuin parlamentilla ja neuvostolla. Ja mielestäni tämä perusta on aivan oikea, eli meillä on tämä neljäsosa jäsenvaltiosta. Mutta miksi kansalaisilla pitää olla enemmän esteitä kuin parlamentilla ja neuvostolla. Sitten kiittäisin Hefneriä siitä, että hän puhui tästä pidemmästä allekirjoitusten keräyskaudesta. 18 kuukautta on meistäkin oikea aika ja ajanjakso. Ja kokemuksesta tiedämme, että kaikki nämä keruu prosessit vaativat hyvin paljon aikaa. Ja siksi meistäkin tämä 18 kuukautta on oikea vaihtoehto. No sitten tämä hyväksyttäväksi ottaminen ja tarkistus. No komissiolla tietysti on vastuu näistä ja komission pitää tehdä tämä tarkistus, tämä ei mitään monopolisointia, vaan meidän pitää noudattaa sääntöjä, ja näin kansalaisten oikeudetkin on turvattu. No sitten tämä viisaiden ryhmä. No, riippumatta siitä, että tämä nyt ei ole ihan perinteinen menetelytapa. Tässä on valtavia kustannuksia. Ja en tiedä, olisiko nyt järkevää toimia tällä tavalla. Meidän täytyy miettiä näitä kustannuskysymyksiä. Ja sitten juristisesti tämä viisaiden ryhmä. No, meidän täytyy ensin katsoa, että komissio on tehnyt päätöksen ennen kuin voidaan pidentää tätä menettelyä. No, sitten on puhuttu siitä, että olisi jotain ideologisesti sävyttyneitä aloitteita. No Euroopassa on vahvaa demokratiaa. Ja tällaiset asiat täytyy aina käsitellä normaalissa menettelyssä. Ja meidän pitää tehdä selkeä ero yksittäisten elementtien välille, jotka on määritelty Lissabonin sopimuksessa. Eurooppalainen demokratiamalli noudattaa edustuksellista demokratiaa, ja sitä voidaan täydentää. Ja mielestäni nämä kaikki elementit kantavat elementit, niitä ei saa sekoittaa eikä vesittää. Ja kansalaisaloite kuuluu myöskin tähän osallistuvaan demokratiaan. Kiitoksia. Onorevole Gurmai, a lei l'ultima parola in questo Kiitokset, Rova Gurmai. Te saatte sanoa viimeisen sanan tässä keskustelussa. Thank you very much, uh, dear president. Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen varma, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämän ehdotuksen suhteen olemme saaneet mahdollisimman paljon yhteydenottoja ja haluankin kiittää talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean työtä. Se on hyvä esimerkki yhteistyöstä ja, ja osallistumisesta ja haluaisin kiittää myös pitämään pientä puheenvuoroa ja toivon, että viette viestin Sonjalle eteenpäin. Minusta tuntuu nyt hieman äidiltä, joka paapo nyt vastasyntynyttä lasta. Ja ollakseni rehellinen on sanottava, että kun aloitimme Alanin kanssa työnteon, niin haluaisin kiittää osallistuneita valiokuntia ja tulemme jatkamaan kuulemista. Ja minun on sanottava, että komissari Maro Schäfer on hyvin jo sitoutunut tähän ja haluaisinkin kiittää, että komissiosta on täällä useampi edustaja. Kiitos paljon loistavasta työstä. Kuten sanoin teille, me teemme työasiakirjan ja meillä oli monta kulmismenettelyä. Tämä työnteko oli niin aloitteellista, että saamme paljon ehdotuksia ja tämä oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen tilaisuus oli ilo tavata niin monta kollegaa kuin mahdollista, ei ainoastaan Euroopan parlamentin vaan haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin Espanjan puheenjohtajuus, puheenjohtajuutta, joka toimii erittäin hienosti tämän asian kanssa. Onko täällä kukaan, kuka edustaa puheenjohtaja maa Belgiaa. Ei ole ketään täällä tällä hetkellä. On mielestäni hyvä, että puheenjohtaja maan edustaja on täällä kuuntelemassa. Haluaisin myös nostaa esille sen, että meillä oli Nikiforos Diamanturoksen kanssa jo hyvä väittely. Hän selitti hyvin selkeästi sitä, mitä hän tietää ja mitä hän haluaa. Ja se oli myös meille tärkeää ja Euroopan parlamentin muille jäsenille, että tämä oikeusasiamiehen rooli on selvempi. Haluaisin kommentoida sitä, mitä sanottiin. Kiitos alueiden komitealle. Olen sitä mieltä, että kansalaiset tarvitsevat tietoja ja heidän tulee saada sellainen tunne, että he voivat hyötyä tästä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jos heille on tarjolla tietoa. Tiedän, että tälle ei ole mitään varoja, mutta jos on jotain, mitä voisimme tehdä, jotta tämä aloite asia etenisi, niin ö, tuen sitä. Tuen teidän kampanjaa ja olen valmis osallistumaan seuraavan kokouksen, jossa tästä asiaa käsitellään. Anmari, olen samaa mieltä kanssani siitä, että tietojen suojelu on tärkeää, mutta se riippuu jäsenvaltioista. En ole puhunut kolmasosa tai neljäsosasta, olemme lähempänä kenties neljäsosa tällä hetkellä, mutta asia vielä vireillä. Olet oikeassa, että tietoja suojataan ja lisäksi meidän tulee päättää, kuinka pitkät aikamääreet on. Kolme kuukautta on tällä hetkellä ollut tapetilla, mutta puhutaan myös 12 kuukaudesta. Ja Anna-Elämän suuren kanssa olemme miettineet, että kun ostaa uuden auton, on kaksi vaihtoehtoa. Joko vie sen huoltoon, kun 100 000 kilometriä tulee täyteen, tai vie sen huoltoon kolmen vuoden jälkeen. Mm, me tästä asiasta tiedämme ehkä paremmin sitten, kun me olemme saaneet kolme ensimmäistä aloitetta. Tämän tämän ohjekirjan suhteen, niin kuinka moni on Tiedämmekö, mitä, mikä on Lissabonin sopimus? Tämä oli testi. Olen iloinen, että kaikki olivat totuudenmukaisia. Mutta on tärkeää, että tiedämme, mistä me puhumme. Haluan kiittää myös varapuheenjohtaja ei siksi, että hän on nuori ja lahjakas. Ja hän myös rakastaa Lissabonin sopimusta mutta on tärkeää, mitä hän sanoi liittyen talletuksiin. Moni sitä mieltä, että talletus ei ole tärkeä. Selvä, se sopii minulle, mutta en halua puhua älänin puolesta. Hyväksyttävyystarkastuksen suhteen voimme vielä odottaa, kuka tekee tarkastuksen. Minä tuen komissiota ja luotan komissioon hyvin vahvasti. Mutta toisaalta, kuten kollegani sanoi, olisi hyvä, jos olisi jokin muu elin. Ja me halusimme tehdä tästä hyvin yksinkertaisen toimenpiteen ja tämä onkin hieman vaikea kohta. Öö, äsken hyväksytty lainsäädäntö tulee öö, käydä läpi hyvin tarkasti. Emme, meillä on ollut kuulemisia useassa maassa ja olen kuullut, että Ruotsissa on esimerkiksi hyvät teknologiset puitteet, mutta tämän on oltava tasapuolinen kaikille kansalaisille. Uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä, että tämän on oltava kansalaisaloite. Ja olen yhtä mieltä suuren professorin herra Schäfringin kanssa, että tämä on siirtymävaihe. Tämä on kuin tekee jälkiruokaa, sitä tulee maistaa ennen kuin tekee lopullisen, ennen kuin sen vie tarjolle. Voisin jatkaa vielä pidemmälle, mutta koska kunnioitan Andrew Duffia, joka tulee nostamaan esille tärkeitä asioita pian, niin en halua viedä häneltä aikaa. Ja kaikki olemme yhtä mieltä, että läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, käyttäjäystävällisyys on erittäin tärkeää ja yhteistyö on myös elintärkeää. Uskon, että me voimme jatkaa työtä hyvin positiivisessa mielessä. Kesä on hyvä pohdiskelun aika. Me voimme pohtia sitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Toivon, että kesätauon aikana voitte hieman pohtia siitä, miten aloitteita voisi tuoda sille paremmin. Ora dichiaro chiuso. Kiitokset. Kohta neljä esityslistalla on nyt käsitelty loppuun. Haluan kiittää vielä kerran alueiden komitean ETSK edustajia ja kaikkia muitakin, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja toivoisin tietystikin, että tämä asia saataisiin vuoden loppuun mennessä pakettiin ja tietystikin näin todella kaikki toivomme koordinaattoreiden kokouksen puitteissa yritämme vielä sitten sopia syys joulukuisesta kalenterista ja myöskin sitten vielä kokouksesta, jossa vielä kerran voisimme tätä asiaa tarkastella vielä syvemmällä tavalla. Ja nyt sitten menemme seuraavaan kohtaan, kohtaan viisi esityslistalla. Kyse on hyvin tärkeästä asiasta. Muistutan teitä, että olemme jo kahdesti kokoontuneet tätä asiaa tarkastelemaan. Kyse on ehdotuksesta jäsenten valitsemiseksi Euroopan parlamentin yleisellä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun muuttamiseksi. Ja 30. Äh, syyskuuta järjestetään vielä kokous äh, ja äh, silloin myöskin kansalliset parlamentit ovat edustettuina, niin että tämä on hyvin tärkeä seikka ja meillä on myöskin aikataulu ähm, ja puhumme siitä sitten piakkoin, kun keskustelemme koordinaattoreiden kanssa. Esittelijä esittelee nyt tämän asiakirjan, työasiakirjan, mutta varjo esittelijä on kuitenkin tehnyt jotakin muutosehdotuksia. Annan siis puheenvuoron ensiksi kollega Daffille. Puheenjohtaja Puhun nyt aika lyhyesti, mutta sanoisin, kuten Kurmaikin, että puheenjohtajavaltion puuttuminen näistä tärkeistä keskusteluista on kyllä valitettavaa. Jos me haluamme hyvin edistyä näissä monimutkaisissa kysymyksissä, me tarvitsemme sitä, että puheenjohtaja valtioneuvosto on aktiivisesti näissä mukana. Kuten sanoitte, olen seurannut keskusteluita varjoesittelijöiden kanssa ja koordinaattorien kanssa ja olen hiukan muuttanut tätä mietintöä Joten versio, joka teillä nyt pitäisi olla, on versio, joka on jaettu valiokunnassa ja jossa päivämäärä on 5. heinäkuuta 2010. Minulla on tullut kahden tyyppisiä kriittisiä kommentteja ensimmäisiin ehdotuksiin. Ensinnäkin sellaisia, jotka katsovat, että menin liian nopeasti liian pitkälle. Ja sitten toisen tyyppisiä sanottiin, että en mennyt riittävän pitkälle, riittävän nopeasti. Eli puhun ensin tästä ensimmäisestä kategoriasta. Viittaan nyt lausekkeisiin, tästä mietinnöstä, josta on äänestetty. Ensinnäkin on viides johdantosan kappale lisätty, jossa viitataan parlamentin päätökseen liittyen 18 lisäpaikan jakoon parlamentissa. Se on aika tärkeä osa näitä keskusteluita. koska siihen aikaan myöskin päätettiin, että esittäisimme vähän laajempaa uudistusta tähän vaalimenettelyyn ja parlamentin kokoonpanoon. Ja myöskin päätettiin vaatia sitä, että kutsuttaisiin valmistelukunta valmistelevan hallitusten välistä konferenssia. Seitsemännessä johdatosan kappaleessa on otettu mukaan myöskin viittaus artiklaan 225 sopimuksesta, joka sallii parlamenttiin pyytää komissiolta muodollista lainsäädäntöehdotusta kappaleessa K on viitattu Rotmanin tapaukseen. Se oli aika mielenkiintoista oikeusmenettelyä, joka liittyy EU-kansalaisuuteen. Ja että jossain tapauksessa se olisi autonominen kansallisesta kansallisuudesta. Sitten kahdessa viimeisessä johdatosan kappaleessa on viitattu parlamentin päätökseen liittyen näihin 18 lisäjäseneen. Ja siinä on todettu, että parlamentilla parlamentti edelleenkin noudattaa noudattaa käänteisesti suhteellista periaatetta, josta on sovittu sopimuksessa. Eli jotain täytyy nyt tehdä. kun ajatellaan vuoden 2014 vaaleja. Ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa olen uudistanut ensimmäistä osaa. Ja siinä nyt tarkemmin puhutaan siitä, mihin pyrimme vuoden 2014 vaaleja ajatellen. Ja mielestäni meidän tulisi parantaa tehokkuutta parlamentin kannalta vahvistamalla sen demokraattista ulottuvuutta ja vähentämällä eroja vaalimenettelyissä eri valtioissa. Eli osittain yritämme saada aikaan yhdenmukaisemman järjestelmän, mutta osittain pyrimme noudattamaan yhteisiä periaatteita – vaalimenettelyissä kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestäni on sopivaa puhua parlamentin legitimiteetistä. Tämä on kysymys, joka tuli hyvin voimakkaasti esille Saksan perustuslaillisessa tuomioistuimessa – ja jollain tavalla meidän pitäisi reagoida. näihin haasteisiin, joita Saksan perustuslaillinen tuomioistuin meille esitti viime vuoden kesäkuussa. Sitten kappaleessa kaksi. Sama asia. Sen sijaan, että määritellä niin täsmällisesti, että me teemme nämä asiat, joista, jotka on lueteltu siinä alapuolella. Ehdotan, että valmistelukunta käsittelee kaikkia näitä kysymyksiä. Eli täl, näin voimme laajentaa niiden asioiden kirjoa, joista voimme keskustella valmistelukunnassa – ja tietysti se merkitsee, että jotkut näistä asioista eivät mene läpi. valmistelukunnassa. Ja tämä nyt ehkä tyydyttää kaikkein skeptisimpiä arvostelijoita. Sitten kappaleessa viisi pyydän, että komissio ehdottaisi uutta lainsäädäntöä, jotta voitaisiin parantaa ja uudelleen laatia direktiiviä 93-109, koska on selvää, että tämänhetkiset ehdotukset ovat jääneet jumiin neuvostoon. Parlamentti ei ole kovin innoissaan niistä, neuvosto on kannalla ja komissio aivan oikein pohdiskeli niitä uudelleen. Eli mielestäni meidän pitäisi nyt pyytää, että komissio vetää pois vanhan ehdotuksen ja ehdottaa jotain uutta, joka vastaisi suoraan siihen ehdotukseen, että huomattavasti uudistettaisiin parlamentin vaalimenettelyä. Ja sitten viimeisessä kappaleessa on yhdistetty kolme kappaletta ja poistettu vanhat kappaleet 9 ja 10 Ja siinä muistutetaan, että se mistä mietinnössä on kyse, on se, että haluamme käynnistää sopimuksen tarkastusprosessin, joten siitä on kyse tässä viimeisessä kappaleessa. Ja tämä varmaan tyydyttää niitä, jotka katsovat, että menin liian pitkälle liian nopeasti. Ja tässä on nyt keskitytty siihen, kuinka tärkeää on kutsua koolle valmistelukunta, jossa kaikki sidosryhmät olisivat saman pöydän ääressä keskustelemassa näistä yhteisistä ongelmista. Ja sitten lopuksi vielä kaikki ne, jotka sanoivat, ja niitä oli paljon, että meidän pitäisi ehdostaa, ehdottaa, että komission puheenjohtaja valittaisiin suoraan tai epäsuorasti parlamenttivaalien yhteydessä. No, tämä avainehdotus on se, että olisi ylikansallinen 25 MEPin lista vähintään kolmanneksesta jäsenvaltioita. Ja uskon, että on menestys näkyy näillä listoilla. Eli tähän löytää tältä ylikansalliselta listalta – ja kansallisilla puolueilla olisi tässä suurempi mahdollisuus menestyä. Ja ne voisivat keskittää poliittiset toimensa samaan suuntaan. Ja tässä nyt kaikki, mitä haluaisin sanoa tänä iltana. Ja kuten totesitte, meillähän on vielä kuuleminen kansallisten parlamenttien kanssa syyskuun lopulla. Ja silloin tämä muutettu versio mietinnöstä toimitetaan kansallisiin parlamentteihin ja niistä sitten keskustellaan yhteisessä valiokuntakokouksessa. Kiitokset herra Duff tästä erittäin täydellisestä mietinnöstä. Se on myöskin hyvin tarkka tämä teidän mietintönne. Nyt emme lähde avaamaan uudelleen todellista keskustelua tästä asiasta mm, nyt, sillä meillä on koordinaattoreiden kokous, joka on myöskin hyvin tärkeä, mutta Rova Jäätemäki on pyytänyt puheenvuoroa ja annan hänelle puheenvuoron nyt. Thanks. I agree that this report is very important. Kiitos, olen samaa mieltä, että tämä on tärkeä raportti ja että se oli hyvin seikkaperäisesti laadittu, mutta minä kuulun heihin, jotka ovat sitä mieltä, että se menee hieman liian pitkälle. Ja se johtuu siitä, että mielestäni nyt ei ole oikea aika muuttaa sopimuksia. Lisäpaikat, jotta parlamentilla olisi enemmän paikkoja. Se tarkoittaa, että Lissabonin sopimusta pitäisi muuttaa ja en ole sitä mieltä, että tämä on hyvä asia. Olen myös sitä mieltä, että kaikissa ryhmissä on hyvin eriäviä mielipiteitä. Kuten omassa ryhmässänikin tiedän, että on monia, jotka ovat vastaan ja puolesta, kuten muissakin ryhmissä. Ja ensi kerralla kun puhumme tästä, niin voisimme puhua kaikista eri artikloista. Hey, You know that I'm a fair player. Kiitos. Tiedätte, että minä olen reilu pelaaja ja olen todella iloinen siitä, että saatoin kuitenkin pikaisesti sitten tavata vielä Belgian puheenjohtaja maan edustajan Äh, ja olin iloinen siitä, että hän oli paikalla ja kuunteli keskustelua, mutta minä halusin todella taata sen, että hän olisi ollut tällä paikalla ja hän oli paikalla. Kiitokset siitä. Kiitokset. Äh, te ehditte sanomaan sen, mitä minä tuossa halusin myöskin sanoa. Kiitokset äh, varapuheenjohtajalle sitten herra Schöpfin. Um, Kiitoksia. Ihan lyhyesti, meidän täytyy nyt tehdä ero, niin kuin aikaisemmin on tehty valiokunnassa, eli tekstin ja kontekstin välille. Voimme keskustella tekstistä, se on mielestäni hyvä teksti, ja tässä on tehty hyvä palvelus, mutta tässä on kontekstuaalisia ongelmia, jotka me tunnemme, ja Telimäki myöskin puhui niistä. Eli onko tämä oikea ajankohta tehdä tätä? Ja te itsekin sanoitte, että no, tämä on nyt vuodesta 76. No ehkä me voimme odottaa hiukan pidempään vielä. Sanotaan, nyt hiukan epäröiden, Ainakin omassa ryhmässäni ei ole mitään suurta innokkuutta tämän ajankohdan suhteen. No, tämä työ on ihan hyvää, erinomaistakin, mutta on kuitenkin näitä vakavia ongelmia liittyen siihen, miten tämä otetaan vastaan. Voidaanko valmistelukuntaa nyt koota kokoon ja niin edelleen. No, näistä on jo keskusteltu Tästä on myöskin valiokunnassa keskusteltu, kun tämä aikaisemmin tuli esille. Se l'onorevole Daff vuole ancora due parole prima di chiudere. Herra Daff, annan teille vielä puheenvuoron ennen kuin päätämme tämän kohdan käsittelyn, jos... That, please do. Jos ette halua uudistaa parlamenttia, niin sanokaa se ainakin hyvin selvästi. Jos olette ihan tyytyväisiä EUn demokratian tasoon, niin olkaa sitten valmiit puolustamaan tätä kantaanne. Minä en ole. Ja varmastikin enemmistö parlamentissa on uudistusmielistä ja valmista myöskin perustellulla tavalla kritikoimaan äh, sitä, äh, mitä äh, poliittiset puolueet ovat tehneet ja joka on johtanut sitten tyytymättömyyteen ja legitimiteetin vähenemiseen. Kysymys on siitä, voidaanko konventti järjestää, voidaanko valmistelukunta uudelleen koota ja voidaanko näin toimia, niin se tietysti on menettelytapakysymys. Ja voidaanko sitten edetä, niin kuin olemme halunneet, lähteä muuttamaan parlamentin koostumusta. Kyllä se vaatii perustamisen muutoksen. En minä tässä nyt näitä asioita päästäni keksi on olemassa äh, tietty poliittinen käsitys siitä, kuinka pitkälle halutaan muuttaa perustamisopimusta. Äh, se on ihan selvää. Ja olen äh, varmis tätä argumenttia arvioimaan, mutta tässä valiokunnassa on myöskin todettu, todettu ja samoin myöskin, että se voidaan tehdä valmistelukunnassa tämän asian arviointi tuossa konventissa ja periaatteessa kaikki ryhmät ovat olleet sitä mieltä, että tässä asiassa olisi hyvä edetä. Odotankin asiaan liittyviä keskusteluita. Kiitokset. El señor Haluaisin Dafille sanoa ja kaikille valiokunnan kollegoille, että me odottelemme keskustelua, jota tullaan käymään sitten syyskuussa. Ja haluaisin kiittää näistä uudistuksista, jotka DAF on ottanut mukaan. Vielä emme ole vielä tarkistella niitä riittävästi. Ja ryhmänä me esittelemme sitten kantamme näihin uudistuksiin jotka periaatteessa hyväksymme. Ja sitten kun keskustelu on käyty kansallisten parlamenttien kanssa, meidän kannattaa kuunnella kansallisten parlamenttien kantoja ja meidän täytyy myöskin keskustella tässä omassa ryhmässämme. Kyseessä on poliittinen päätös siitä, millä tavalla kohdennetaan mahdollisia uudistuksia, ei pelkästään tätä sopimusuudistuksia, Silloinhan voitaisiin kutsua valmistelukunta koolle. Se ei ole mikään helppo päätös, mutta meidän täytyy kuitenkin varmaan toteuttaa se poliittisessa vähän laajemmassa kontekstissa. Grazie, credo che possiamo terminare la discussione di questo. Kiitokset. Äh, uskon, että voimme päättää keskustelun tästä kohdasta. Ja, ää, äh, ää, äh, myöskin päätämme valiokunnan kokouksen, koska seuraavaksi järjestetään koordinaattoreiden kokous viisi minuuttia ennen kuin koordinaattoreiden kokous